la smattina. Colleghi, iniziamo con l'approvazione. No niin, hyvät kollegat, aloitetaan esityslistan hyväksymisellä. Jos ei ole vastustusta, ei ole vastustusta, niin sitten hyväksymme sen ja menemme seuraavaan kohtaan. Vakautusvälineen perustaminen. Tässä esittelijänä on kollega Franziska Katarina Brandner keskustelu tulee kestämään noin tunnin, eli päätämme tunnin sisällä. Ja tässä äh, on kyse keskustelusta, joka tarkoituksena on käsitellä tätä vakausvälineen perustamista, josta äh, puhutaan. Ja tämä on väline, jolla vastataan alueellisiin tai äh, paikallisiin kriiseihin ja vakautusvälineitä voidaan käyttää myös konfliktien ehkäisyyn, kriisien hallintaan ja rauhan rakentamiseen. Nyt annamme ensin puheenvuoron asiantuntijoille ja sitten menemme esittelijän lausuntoon. Asiantuntijat puhuvat jokainen neljä minuuttia. Tohtori Martinelli herra Andrew Scherf, Henna Van Moore ja rouva Roxana Kristesku. Ensin eh, Rova Martinelli Open Society Instituuteista. Teillä on neljä minuuttia aikaa, olkaa hyvä. Uh, good afternoon and thank you for giving me the opportunity to comment on... Kiitoksia mahdollisuudesta kommentoida komission ehdotusta ja hyvää iltapäivää kaikille. Minua on pyydetty keskittymään vahvuuksiin ja heikkouksiin ja menen suoraan asiaan. Vahvuudet ovat hyvin tunnettuja, erityisesti se, että väline ei ole maantieteellisesti rajattu. Sitä ei äh, ODIR kelpoisuusedellytykset rajaa ja se keskittyy konfliktien ehkäisyyn. Haluaisin käyttää hiukan enemmän aikaa niihin asioihin, joita voitaisiin ehdotuksessa parantaa. Ensimmäinen näistä on riskienotto. Tähän välineeseen liittyy riskienottoelementti, jota ei ole täysin ehdotuksessa käsitelty. 70 prosenttia toimista liittyy olemassa oleviin kriiseihin – ja tällaisella hetkellä paikallisviranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan kuuleminen on rajatulla tasolla. Eli kriisin aikaan tarkoituksena on reagoida nopeasti ja pyrimme minimoimaan ongelmia ja minimoimaan hankaluuksia, jotka liittyvät paikallisen, paikallisen tahojen kuulemiseen – Toinen huomio, jonka halusin tehdä, liittyy valtuuskuntiin, CSTP-missioihin ja yhteisövälineisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme käyttämään täysin IASn tarjoamat mahdollisuudet välineisiin liittyen erityisesti rahoituksen suhteen ja päämajassa, mutta myöskin IAS välineiden ja valtuuskuntien käyttöä kentällä. Uskon, että paikallisvaltuuskunnalla on tärkeä rooli ohjelmiin liittyen erityisesti, kun he antavat ajan tasaista tietoa kentältä. He voivat auttaa prioriteettien määrittelemisessä ja he voivat auttaa päätösten tekemisessä, kun pyritään päättämään rahoituksista. Tämä myöskin liittyy seurantaan. Me voimme seurata helpommin näin kulujen kehitystä kentällä ja keskittyä toimiin, joita tulisi tehdä. Kolmas huomio liittyy seurantaan ja raportointiin. IS on pidetty menestyksekkäänä, mutta tämä mielestäni on tarpeen monitorointia jatkaa pidemmälle ja projektien todellisten hyötyjen eh, seurantaa kehittää, kuinka ESF-projektit sopeutuvat muuttuviin tilanteisiin kentällä ja kuinka, ne, kuinka voimme ESFn hyötyjä kentällä osoittaa. Tässä haluaisin erityisesti mainita kansalaisyhteiskunnan roolin, ei ole riittävää, että meillä on vain konsultteja. Kansalaisyhteiskunta pitäisi ottaa paikallistasolla täysin mukaan kuulemisten ja raportoinnin kautta. Kuinka sitten tämä voitaisiin tehdä, että meillä ei ole vielä selkeää päämajassa Brysselissä kansalaisyhteiskuntaa voitaisiin kuulla osana arviointiprosessia. IFS ottaa mukaan rauhan rakentamiskumppanuudet ja mielestäni tämä on jotakin, mitä voitaisiin käyttää myös kun arvioidaan ja seurataan IFSn tuloksia. Toinen mainittava asia on se, että IFSn kritiikitön käyttö aikaisemmin kansalaisyhteiskunnan tukemisessa on tämän tyyppinen. Mielestäni aliurakointia pitäisi käyttää mahdollisimman paljon ja näitä toimia kansalaisyhteiskunnan kanssa pitäisi rohkaista. Sitten viimeinen huomio terrorismin vastaisessa taistelussa ja ihmisoikeuksissa. Meidän kokemuksemme mukaan monissa Afrikan sarven maissa terrorismin vastainen toimi, toiminta saattaa luoda tilaa ihmisoikeuksien loukkauksille ja niin meidän pitäisi ihmisoikeuksien tukemista edistää. Ja on mielestäni hyvin tärkeää, äh, koska IFSS on äh, terrorismin vastainen äh, taisteluaspekti mukana. Ja uskoisin, että tässä meidän tulisi tarkemmin seurata näitä kahta päämäärää, ihmisoikeuksien tukemista ja terrorismin vastaista taistelua. Ja tässä voisimme olla mukana luomassa vahvaa mekanismia, jolla seurataan ihmisoikeuksien kehitystä. Kiitoksia. Mr. Sheriff. Kiitoksia, herra Sheriff. Teillä on puheenvuoro. Yes, um, thank you very much, um, Andrew. Kiitos, Andrew Sheriff kehityspolitiikan valvonnan eurooppalaisesta keskuksesta. Niin, minä tarttuisin kahteen selvitykseen, jotka olemme tehneet, jos olemme olleet mukana, mikä liittyy vakaus vakausvälineisiin ja miten sitä voidaan soveltaa paikan päällä monissa maissa. Ensinnäkin vakausvälineistä voidaan sanoa, se on hyvin tärkeä väline konfliktien ehkäisemisessä ja rauhanrakentamisessa, mutta se ei kuitenkaan ole ainoa. Ja siinä mielessä on tärkeää, että konfliktien estäminen ja rauhan äh, rakentaminen ei tästä vedetä pois muista välineistä, että se on ja säilyy myös muissa, että sitä kenties vahvistetaankin muissa kuten miksi Euroopan äh, naapuruuspolitiikan välineissä. Jos antaa tuolla ehkäistä konflikteja, harjoittaa rauhanrakentavia toimia, on ryhtyvä aloitteisiin, joka kestävät pitempään kuin 18 kuukautta, ja nämä muut välineet mahdollistavat tämän. Ensimmäinen kommenttini olisi siis, että tämän pitäisi olla valtavirtaistamista tämän konfliktin ehkäisemisen myöskin muissa välineissä, ja tämän valiokunnan tulisi varmistaa se, että sitä ei siirretä tai vesitetä muissa välineissä. Toinen asia, joka pitkälti nousee kokemuksestamme, kun puhumme ihmisten kanssa, jotka ovat kentällä, lisäarvolla tällä välillä antaa se, että se on nopea käyttää. Saman aikaan ongelmana on, että se ei kuitenkaan ole tarpeeksi nopea. On monia tapauksia, joissa Alkuperäinen ajatus nopeasta toiminnasta konfliktialueella eh, ja hetki siihen, jolloin raha saapuu, tämä aikaväli oli liian pitkä, joten olisi syytä tehdä välineestä vielä nopeampi, ja se tekisi hyvää tälle välineelle, ajattelen sen lisäarvoa. Demokraattinen valvonta ja välin, vakausvälineen eh, lisäarvo ovat eh, tärkeä asia, sillä jos demokraattinen valvonta hidastaa ennen kaikkea joitakin lyhyen tähtäyksen vaikutuksia, niin silloin todellisuudessa osoittaa, että se olisi hyvä, ei ole hyvä asia, joten täytyisi ottaa tämä huomioon. Rahaston suuruus on kasvanut huomattavasti. Ajattelen sitä, mitä viime kerralla esitettiin. Mutta kuitenkin se on pienempi kuin koko äh, globaalinen Eurooppa otsakkeessa neljä. Ja se varmasti johtuu siitä, että suurimmat välineet ovat vielä suurempia kuin tämä väline. Tämä on kenties asia, jota olisi syytä tarkastella siinä mielessä, että olisi hyvä ajatus, e, että e, tämä vakausväline olisi pienempi kuin se tällä hetkellä on. Sitten se, että pyritään onnellisesti lisäämään rahoitusta pitkällä tähtäyksellä tai ainakin pyritään laajentamaan mahdollisuuksia pitkän tähtäyksen ohjelmoinnille. Meidän tutkimuksestamme pitäisimme se johtopäätös, että tärkein lisäarvo lyhyellä tähtäyksellä on nopeus. Edellyttää, että se on yhteydessä pitkän tähtäyksen toimintaan, joten me olisimme varovaisia pitkän tähtäyksen ohjelmoinnin ulottuvuuksien lisäämistä tässä vakausvälineessä. Lopuksi kysymys on todellakin täydentävyydestä ja e, eriytyneisyydestä suhteessa muihin välineisiin. Tämän välineen sanamuodossa on jotakin, joka osoittaa, että sillä on päällekkäisyyttä humanitaarisen avun välineen kanssa, mitä olisi syytä tarkastella, mutta kokonaisuudessaan se on hyvin tärkeä väline, hyvin hyödyllinen väline Euroopalle, sen ulkosuhdehallinnolle, ja on varmistettava myönteiset elementit säilytettävänne sen sijaan, että tehtäisiin mitään laajempaa tarkistusta. Thank you. Mr. Moore, please. Kiitoksia, herra Moore. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ulkoasianvaliokuntaa, että olette kutsuneet meidät osallistumaan tähän kuulemistilaisuuteen. Ensinnäkin haluaisin sanoa jotain tämän het- julkisesta vakautusvälineestä ja sitten kaksi kommenttia korvaavista vaihtoehdoista ja sitten lyhyt kommentti muista rahoitusvälineistä. Ensinnäkin me tuemme tätä välinettä, olemme sitä aina tukeneet. Se on joustavin EUn rahoitusvälineistä ja onneksi monet muut olevat samaa mieltä kanssamme, jäsenvaltiot, kansainväliset järjestöt ja kansalaisjärjestöt. Ja seurauksena, seurauksena tätä välinettä käytetään aivan liikaa. Olemme iloisia joihinkin, e, joistakin ehdotuksista, muun muassa vakautusvälineen rakenteen muuttaminen, viittaus rauhan turvaamiseen ja sitten riskianalyysit. Ja olemme erittäin, toivottavasti, toivomme, että sekä parlamentti että neuvosto voivat tukea näitä elementtejä uudessa ehdotuksessa. Kolmanneksi EPLO on kehittänyt erilaisia suosituksia, joilla voidaan parantaa vakautusvälineen tehokkuutta rauhan rakentamista ja konfliktin ehkäisyssä. Pitäisi lisätä rahoitusta artikla kolmen alaisena, eli kriisin hallintakomponentti. Meidän mielestämme tämä on vakuutusvälineen kaikkein joustavin komponentti ja sillä voidaan tukea tehokasta rauhanrakentamista. Me tuemme myöskin artikla 4 rahoituksen lisäämistä ja että viitataan rauhanrakentamiskumppanuuteen. Meidän mielestämme tämä on tehokas komponentti ja hyvä esimerkki siitä, mitä EU pystyy johtamaan rauhan äh, rakentamisesta ja konfliktin ehkäisyssä. Me ehdotamme myös, että luonnonkatastrofi äh, kysymykset jätettäisiin tämän vakautusvälineen ulkopuolelle. Äh, niihin pitäisi vastata humanitaarisen avun välinen kautta. Olemme huolestuneita EUn tuesta tietynlaiselle koulutukselle. Mielestämme meillä olisi nyt mahdollisuus tarkastella EUn rahoitusta tällaiselle toiminnalle ja katsoa, onko se tehokasta. Ja uudessa ehdotuksessa suositamme, että kansalaisjärjestöille annettaisiin erityisrooli viisi artiklan mukaisissa toimissa. Meidän mielestämme globaalit ja ylialueelliset uhat ovat sellaisia, etteivät EUn turvallisuusvirastot pysty niitä käsittelemään yksin ilman tukea muista maista. Ja lopuksi Eplo kovasti uskoo, että vakautusvälineen tehokkuutta voitaisiin vahvasti lisätä vaikuttamalla muisiin rahoitusvälineisiin ja me suositamme rauhan, että rauhan rakentaminen ja konfliktin ehkäisy otettaisiin mukaan näihin maantieteellisiin ohjelmiin. Kiitoksia. Tesku. Kiitoksia ja lopuksi Rova Kristesku. No, kiitoksia, kiitoksia paljon puheenjohtaja. Eh, edustan tällä kriisinhallinta-aloitetta ja te tiedätte, että meidän organisaatiomme on rauhan turvaamisorganisaatio, jonka Ahtisaari on perustanut. Me pyrimme toimimaan konfliktialueilla ympäri maailmaa ja ajamme tällä hetkellä Karabahin alueen rauhanomaista ratkaisua sekä Moldovassa rauhanomaista ratkaisua ja olemme myöskin Etelä-Sudanissa, Palestiinassa, Jemenissä läsnä me olemme saaneet rahoitusta tämän vakausvälineen kautta ja siksi haluaisin kertoa teille meidän kokemuksistamme tämän välineen käytöstä ja erityisesti tulen puhumaan teille nyt näkökulmista työhömme, joita meillä on Euroopan eh, vuoristokarabahin eh, kriisin ratkaisukumppanuudessa. kumppanuudessa. Tätä rahoitetaan tämän vakausvälineen kautta. Minulla on useita huomioita, mutta keskityn neljään asiaan. Ensinnäkin tervehdemme ilolla tämän välineen käyttöönoton nopeutta ja meidän tulisi korostaa erityisesti sitä, että säännöt jotka keskittyvät avun antamiseen, ovat nopeasti toteuttavia. Kuten todennäköisesti tiedätte, tämä äh, konflikti on hyvin äh, pitkittynyt ja 18 kuukautta ei ole riittävä jotta saisimme aikaan rauhanprosessin ratkaisun tällä alueella. Me olemme hakeneet lisärahoitusta ja kesäkuussa, kesäkuussa 2011, mutta odotamme yhä virallista äh, allekirjoitusta tälle sopimukselle. On tarpeellista sanoakaan, että näin suuri katkos toiminnan jatkumisessa on vaikuttanut erittäin negatiivisesti ja merkittävästi projektiin. Ja minun täytyy sanoa, että valitettavasti Euroopan unionin imago tällä alueella on seurauksena katkeamisesta kärsinyt. Tämän vuoksi me uskomme, että ehdotus, että meillä olisi komitologiakäytäntöä poikkeuksellisissa tapauksissa – voisi olla hyödyllinen. Sitten artiklaan 7 liittyen on erittäin tärkeää, että poikkeukselliset olosuhteet ja ohjelmat voidaan pidentää 13 kuukauteen Vuoristokarabahin kaltaisella konfliktialueella, jossa tarvitaan hyvin suuresti Euroopan unionin tukea kansalaisyhteiskunnalle. Meillä on muutoin vähän mahdollisuuksia luoda todellista muutosta. Te tiedätte, että Vuoristokarabahin konflikti on melko poikkeuksellinen. Muut Euroopan unionin välineet eivät voi sen ratkaisua rahoittaa. Ja tämän vuoksi me tuemme erittäin vahvasti artiklaa 7 ja sen tarjoamia muutoksia. Sitten kolmas huomio liittyy koordinaatiokysymyksiin. Me uskomme, että ne ovat tärkeitä. Artikla 2, joka käsittelee koherenssia ja unionin toiminnan yhtäpitävyyttä. Tämä on erittäin tärkeää, erityisesti kun rahoitetaan tällaisilla hyvin konfliktiherkillä alueilla tehtävää toimintaa, ja tämä on erityisen tärkeää alueellisilla konfliktialueilla paikoilla me välillä olemme kansalaisyhteiskunnan eri organisaation edustajia tilanteessa, jossa meidän tulee itse koordinoida toimintaa. Tällainen tilanne oli esimerkiksi Georgiassa Armenian kanssa tehtävän työn suhteen. Meillä on ollut myöskin erittäin hyvää yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja me uskomme, että parlamentin tulisi olla paljon enemmän mukana suunnittelutyössä, tärkeimpien asiakirjojen työssä. Ja kuten kollegani sanoi, Euroopan unionin valtuuskuntien tulisi olla enemmän mukana ja tehdä enemmän kansalaisjärjestöjen kanssa yhteistyötä, kuten esimerkiksi meidän kanssamme. Sitten viimeinen huomio. Meidän täytyy tehdä omaa arviointia raporttiamme projekteista ja emme usko, että tämä on hyvä tapa toteuttaa arviointia, sillä me emme voi palata ohjelmien suunnitteluun arvioinnin suhteen, joten tätä tulisi tehdä ulkosuhdehallinnon piirissä. Kiitoksia. Kiitoksia ja nyt annan puheenvuoron esittelijälle kollega Brandnerille. Very much and, uh, Kiitos. Suuret kiitokset asiantuntijoille. Pidän erityisesti arvosta rehellisiä sanoja. Te olette aika rohkeita, kun rahoittaja istuu täällä edessänne ja sitten otatte esille tällaisia kommentteja, joten kiitos siitä, että olette valmiita puhumaan meidän kanssamme. Haluan tarttua muutamaan asiaan, jotka mainitsitte. Ja haluaisin esittää yhden kommentin aluksi tästä otsikosta, siis vakausväline. Vakauksel, vakaudella on hiukan tällainen kielteinen sävy Pohjois-Afrikassa, koska siellä vakaus merkitsi sitä, että pidettiin diktaattorit virassa, joten monet maat, joissa olemme käyttäneet vakausvälinettä, niissä ollaan hiukan skeptisiä tämän välineen suhteen. Minä ymmärrän, mitä konnotaatioita sillä sanalla on, ne eivät ole kovinkaan myönteisiä, joten minusta olisi parempi, että tämä olisi enemmänkin väline kriiseihin vastaamiseen ja ei niiden ehkäisemiseen. Ja haluaisin, että tätä mietittäisiin. Toinen asia on sitten vaikutusala. Monet teistä ovat maininneet, ainakin kahteen on mainittiin se, että on olemassa päällekkäisyyttä tämän vakausvälineen ja humanitaarisen avun välillä. Olen yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy saada aikaan lisää selkeyttä, vähemmän päällekkäisyyttä, ennen kaikkea kun on tarkan markan aika. Mutta meidän pitää katsoa, että äh, turvallisuusuhkia syntyy seurauksena luonnon katastrofeista tai ihmisten aiheuttamista katastrofeista, joten haluaisin, että nämä interventiomahdollisuudet vakausvälineen osalta säilyisivät silloin, kun kysymys myös humanitaarisesta avusta sellaisissa tapauksissa, kun on kysymys yhteyksistä turvallisuuskysymyksiin. En halua yleistä roolia tälle välineelle humanitaarisen avun alueella. Kolmas asia, joka on mainittu myös, on kysymys ihmisoikeuksien noudattamisesta terrorisminvastaisissa toimissa. Ja haluaisin tarttua sellaiseen, mitä on tapahtunut menneisyydessä. Komission sen Ferrero Waltner aikoinaan allekirjoitti julkilausuman eh, ihmisoikeuksien täydestä kunnioittamisesta – silloin, kun on kysymys terrorivastaisista toimista, mutta me emme koskaan ole nähneet, minkälaisten suuntavivojen kehittymistä tai institutionaalisten välineiden syntymistä tämän sitoumuksen toteuttamiseksi, johon Ferrer Waltner ryhtyi, jonka myös Catherine Ashton on ottanut omakseen. Ja kuten saatatte tietää, olemassa konkreettisia suuntaviivoja esimerkiksi yhdysvallan Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriössä, joita meidän pitäisi toimia samalla tavoin. Ja haluaisin sisällyttää artiklan, jossa kehotettaisiin ihmisoikeuksien valvontamekanismin aikaansaamista, toimenpanemista, ja tässä Iso-Britannian suuntivat voisivat olla inspiraation lähteenä ulkoasioiden hallinnolle. Neljänneksi haluaisin, että olisi selkeämpi viittaus EUn konfliktin välittämisvuoropuheluun. Ja sitten viides asia, ja monet teistä ovat puhuneet kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen roolista. Haluaisin vahvistaa tätä osaa ja ennen kaikkea kansalaisyhteiskunnan järjestöjen roolia siinä vaiheessa, kun puhutaan arvioinnista. Monet teistä ovat sanoneet, että etukäteen on vaikeampaa, mutkikampaa, kun on kysymys sitä vakaudesta, koska me puhumme nopeista prosesseista, mutta voitaisiin ainakin arvioida tätä, se olisi tärkeää saada nämä järjestöt mukaan siinä vaiheessa. Ja lopuksi Euroopan parlamentin rooli, se on tietysti tärkeä, ja se on asia, jossa tullaan neuvottelemaan kaikkien rahoitusvälineiden yhteydessä. Kysymys on delegoiduista säädöksistä ja uskoakseni meidän kaikkien täytyy keskustella tästä vielä yhdessä. Ja tässä se mainitsi tämän nopeuden tähän asti sillä ei ole tietenkään mitään demokratisen demokraattisen valvonnan kanssa, vaan rahoitusasetuksen kanssa. Meillä oli kahdesta kolmeen valmistelukokous, joka liittyy kolmikantaneuvotteluihin rahoitusasetuksesta, varahoitusasetuksesta. Ja Euroopan parlamentti olisi halunnut joustavoittaa varojen käyttöä ennen kaikkea kriisin reagoinnissa ja konfliktin ehkäisemisessä, mutta neuvosto ei ole valmis tähän. Meidän roolimme siis ei ole tässä me ratkaiseva. Me olimme pyrkineet helpottamaan parlamenttina tätä, että tästä olisi yhä nopeampi varainhoitoasetuksen osalta tilanne on vain se, että neuvosto nyt jarruttaa tässä asiaa täysin. Mutta demokraattinen valvonta, se ei minusta hidastuta tätä, se, siinä eivät ole vaikeudet. Ja lopuksi rahoituskuori, puitteet. Monet teistä ovat todenneet, että, että tärkeä etu tässä on, välineessä on sen nopeus, ja minusta meidän pitäisi palata lukuihin. Mutta olen valmis neuvottelemaan – Tietysti se riippuu hiukan siitä, mikä on vaikutusala. Jos laajentaa vaikutusalaa enemmän vielä luonnon ja ihmisten aiheuttamiin katastrofeihin, kansanterveyteen tarvitaan enemmän välineitä, mutta jos vaikutusalaa vähennetään, se olen valmis antamaan rahoja enemmän pitkän tätäyksen toimiin. Mutta vielä kerran kiitos asiantuntijoille ja odotan mielenkiinnolla keskusteluja ja kannanottoja kollegoilta ja tietysti myöskin komission ulkosuudenhallinnolta. Allora, prima intervenire sarà il relatore. No niin, ensimmäinen puheenvuoron saaja on varjoesittelijä kollega Gualtieri ja sitten tulevat muut puhujat. Grazie, sono... Kiitoksia. Minä olen SAD-ryhmän varjoesittelijä ja ensinnäkin haluaisin kiittää puhujia, jotka antoivat meille näkemyksen hyvän puitteet arvioillemme tällaisen ulkoa tulevan näkökulman tähän meidän äh, vakautusvälineeseemme, joka on erittäin merkittävä äh, sekä äh, menety, menettely, menettelyn kannalta että myös sisällöllisesti. Ensin haluaisin käsitellä esittelijän mainit, mainitsemia huomioita. Kokonaisuudessaan tämä ehdotus on hyväksyttävissä. Kuitenkin on vielä avoimia kysymyksiä, joita on syvennettävä. Ensinnäkin olen yllättynyt siitä, miten tämä ehdotus tavallaan tuo mukanaan uudistuksia, jotkut hyviä, jotkut kyseenalaisia. Toisaalta se on myös jonkin verran konservatiivinen, vaikka vakautusvälineen täytyykin sopeutua täysin muuttuneisiin puitteisiin tavoitteisiin, niin tämän ehdotuksen äh, perusta on varsin samantyyppinen kuin vanhan asetuksen ennen Lissabonin sopimusta siis. Äh, esimerkiksi kolme ja neljä artikla tai neljä ja viisi artikla on päivitetty äh, eli on otsikoksi rauhan rakentaminen, niin e-, e-, esimerkiksi kolme artiklan tavoitteista, niin yksi artiklassa sanotaan vielä, että tavoitteena on Euroopan unionin kehityksen ja yhteistyön puitteiden vahvistaminen. Tässä on jotenkin eritetty, eriytetty vielä Euroopan ulkosuhteiden eri alat, jotka nyt on yhdistetty. Nämä ovat asioita, joita pitäisi vähän pohtia. Toisaalta, kuten kollega Brandnerkin sanoi, on vielä muitakin asioita, joita kritisoimme. Ensinnäkin Euroopan parlamentin rooli siinä ei nyt varmaan, se ei varmaan tätä nopeuta tai hidasta, mutta on kuitenkin täytyy nostaa esiin, kun on kyse esimerkiksi delegoidusta säännöistä tai siitä, että esimerkiksi jopa vähennetään tietoa, jota välinnetään Euroopan parlamentille 7.7 artiklan mukaisesti. Eli siis tietoa välitetään vähemmän kuin edellisen asetuksen alaisena tai tässä ei esimerkiksi mielestäni oteta huomioon sopimuksen tuomia uudistuksia tai asioita, jotka ovat kehittyneet muilla saroilla, esimerkiksi yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan saralla. Ja sitten vaarana on se, että tämä väline ö, toimii päällekkäin joidenkin muiden välineiden kanssa. Tässä ei ole selkeästi määritelty sen soveltamisalaa, mutta tämä on erityisläinen väline. Meidän täytyisi vahvistaa sen erityispiirteitä. Muuten vaarana on, että se sekoittuu muihin välineisiin. Sitten tämä pidennys 30 kuukauteen minä olen hiukan epäileväinen su- suhteen, täytyy vähän pohtia asiaa vielä, sanotaan nyt näin. Ja sitten on vielä jotakin muita aspekteja, kuten esimerkiksi se, että neljä artiklaan liittyvä liite, joka koskee temaattisia kysymyksiä. Siinä on vaarana, että tämän vakautusvälineen soveltamisalasta tulee epäselvempi. Tässä ensimmäiset kommenttini, mutta aion pohtia vielä tätä asiaa ja ottaa huomioon tämänpäiväisen keskustelun ennen kuin teen mahdollisesti tarkistuksia. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavaksi EPPn eh, e varjoesittelijä edustaja Preda. Kiitoksia puheenjohtaja. Jos sallitte, esittäisin muutamia kysymyksiä. Tein tätä omasta näkökulmastani, mutta myöskin edustaja Kelin puolesta. Hän on pyytänyt minua puhumaan puolestaan ennen kaikkea asiantuntijoiden rooliin liittyen ja liittyen siihen, mitä vakausvälineestä sanottiin, ovatko asiat tarpeeksi selkeästi määritellyt tällä hetkellä verrattuna muihin taloudellisiin rahoitusvälineisiin? Onko tietyissä tilanteissa tarpeeksi selkeää selkeitä eroja välineiden välillä niin, että koordinaatiota on mahdollista tehdä eri rahoitusvälineiden suhteen. Toikseen haluaisin kysyä asiantuntijoilta seuraavaa. Mitä mielipiteitä teillä on sen suhteen, mitä tulisi parantaa jäsenmaiden ja Euroopan unionin yhteistyön suhteen? Voisimme varmasti sanoa, että vakausväline on täyttänyt Lissabonin sopimuksen logiikkaa, kun puhutaan yhtäpitävyydestä ja logiikasta Euroopan unionin politiikassa, mutta meidän tulee myöskin tarkastella turvallisuuskysymyksiä. Me tarvitsemme koherenssia ja yhtäpitävyyttä, mutta meidän täytyy pohtia, kuinka Euroopan unioni voi toimia vakausvälineen suhteen ja pohtia myöskin sitä, mitä jäsenmaat tekevät itse konfliktien torjumisen alalla. Meidän tulisi pohtia sitä, mitä voitaisiin parantaa Euroopan unionin jäsenmaiden eh, välissä koordinaatiossa. Sitten herra Kielanin kommentteihin hän ei itse päässyt esittämään kysymyksiä, mutta hänen puolestaan haluaisin kysyä tässä artiklasta 8.2 asiantuntijat puhuivat, että kansalaisyhteiskunnan mukaanottamiseen viitataan tässä artiklassa. Ää, tässä on määritelty monia mitta tikkuja näille toimille? Ovatko ne tällä hetkellä tarpeeksi selkeät? Ovatko asiantuntijat sitä mieltä, että meidän tulisi viitata kansalaisyhteiskunnan mukaan ottamiseen? Sitten toinen edustaja Kelamin kysymys, liite 1, osa D, kansainväliset tuomioistuimet, kansainväliset rikostuomioistuimet – Edustaja Kelem halusi kuulla teidän mielipiteenne tästä artiklasta. Kiitoksia. Bene, onorevole Lambsdorff. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Lambsdorff, Alden varjoesittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle kommenteista, jotka liittyvät asetusluonnokseen. Tänään, kun aloitamme työskentelyn, haluaisin tässä vaiheessa vain esittää muutamia kommentteja. Yksi asiahan on selvä – Tämä vakautusväline on hyvin ainutlaatuinen väline Euroopan parlamentin niin sanokseni työkalupakissa, ulkosuhdetoimissa. Kysymys on pitkälti siitä, että sillä pitäisi huolehtia sellaista asioista, joihin ei voida käyttää muita välineitä. Toinen asia, joka nousi tällä esille, on tietysti, että tietysti ei välttämättä tarvita maan suostumusta, jos tätä vakautusvälineitä käytetään. Tähän se olisi tarpeen, mutta kenties siitä huolimatta sitä voidaan käyttää. Tämä tekee tästä kenties helpommin käytettäviin. Tämä on vahva puoli, mutta voi myöskin tuo heikkoudeksi. Usein vakautusvälineitä on käytetty vain siksi, että se on ollut nopeampi ja joustavampi kuin muut välineet. Nimittäin tunnetustihan ne ovat kaikkea muuta kuin nopeita ja joustavia mutta tällaisena hätävälineenä käyttö, se ei suinkaan ole se, mitä, mihin pitäisi tällaista kypsennyttä välineitä käyttää, joten pitäisi pohtia verkkana sitä, pitäisikö tähän soveltamisalueen määrittämiseen sen ryhtyä on tärkevää. Että soveltamisaluetta, kuten esittely sanoi, keskitettäisiin kriiseihin, kriisien ehkäisemiseen, kriisien käsittelyyn, se minusta on kaikkein järkevin lähestymistapa. Täysin varmaan olisi siitä, miten saadaan aikaan se, että toisaalta saadaan aikaan satiksesti johdonmukainen lähestymistapa, mutta samanaikaisesti kuitenkin säilytetään joustavuusta, vahvistetaan sitä. Jos tämä tehdään alusta asti näin, silloin saattaa olla niin, että sidotaan kädet nopeisiin kriisireaktioihin. Tästä täytyy pohtia asiaa. Tämä Ristiriita täytyy määritellä, sitä pitää analysoida ja jos mahdollista myös ratkaista se. Mitä tulee nimeen? Olen valmis tukemaan mitä tahansa nimeä. Minusta vakaus, vakaus ei suinkaan ole mikään kirosana. Tämä semanttinen lataus, joka siinä näyttäisi olevan arabimaailman kevään jälkeen, minusta minä en ole aivan yhtä herkkä koska Washingtonissa oli pitkään mahdotonta puhua demokratian edistämisestä siksi, että George Bush oli kirjoittanut sen, ottanut sen omaksi iskulauseeksi ja toiminut niin kuin toimi. Joten minä en tiedä, olisiko tämä nyt näin. Minun ryhmäni pidän hyvänä sitä, että yksinkertaistetaan menettelyä, myös sitä, että varojen saanti on helpompaa niille, jotka ovat vastaanottajina. Näin pitäisi olla yleisesti asetuksen tavoitteiden osa tai pelkästään silloin, kun on kysymys poikkeuksellisista avustustoimista. Sitten on kolme asiaa, joista oletettavasti tulen ryhmäni kanssa tekemään tarkistuksia. Yksi on parlamentin rooli, mitä tulee nimenomaan konfliktien ehkäisemiseen, ja mitä tulee sitten maailmanlaajuisiin ja alueellisiin, alueiden ylittäviin uhkauksiin, niistäkin tulemme tekemään esityksiä. Tulemme myös katsomaan, miten koordinointi voitaisiin määritellä paremmin, sillä jos tätä vakautusvälineitä on tarkoitus käyttää täydentävänä välineenä, niin silloin pitää katsoa, miten koordinointi toteutetaan. Se tulemaan hyvin tärkeää, näin on itsestään selvää. Ja sitten tämä ihmisoikeus näkökanta, olen yhtä mieltä Estilän kanssa, tämä on meidänkin ryhmällemme hyvin tärkeää myös ajatellen toimenpiteitä. Bene. Ehm, la parola all'onorevole Muniz. Hyvä. Seuraavaksi edustaja Muniz. Gracias, president. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos asiantuntijoille, jotka ovat kertoneet meille muutoksista, jotka liittyvät vakautusvälineen tapahtuviin muutoksiin. Muutama kysymys budjettivaliokunnassa minä olen tekemässä tästä lausuntoja. oli pitkälti samaa mieltä kuin Brandner ja myös pitkälti yhtä mieltä Lambsdorffin esittämien kommenttien kanssa. Ennen kaikkea mitä tulee parlamentin rooliin, kun on kysymys delegoiduista asetuksista, tämä, säädöksistä tämän välinen osalta. Minulla on muutamia epäilyksiä, ajatellen ulkosuhdehallintoa ja sitä, mitä ovat uudet prioriteetit, joita vakautusvälineille asetetaan, jotka liittyvät turvallisuuteen ja väärennetyllä liikke- lääkkeellä tapahtuvaan salakuljetukseen. Tänä merkitsee sitä, että voidaan väärentää asioita. Ajattelen tämän välineen tärkeintä tavoitetta. Tähän liittyy toimenpiteitä, jotka toimii, jotka eivät välttämättä liittyy rauhanrakentamiseen tai vakauden luomiseen. Tässä siis saada konkreettinen vastaus komissiolta siitä, miten turvallisuus ulottuvuus voi olla osa tämän välineen eh, vaikutusaltaa ja ennen kaikkea tämä väännetön lääkkeiden salakuljettaminen, se on myöskin turvallisuuskysymys, koska saattaa olla, että tällainen eh, salakuljetus saattaa olla uhka eh, terveydelle, kansanterveydelle tietyissä maissa. Varmastikin näin on, koska lukuisia uhkia, jotka kohdistuvat terveyteen, koistuvat väestöihin eri olosuhteissa. Minusta rauhan rakentaminen, demokratian vakauttaminen ja se kiinnitän huomiota kriisitilanteisiin, väestön kysymykseen, ne ovat hyvin keskeisiä tavoitteita tämän välineen käytön osalta myöskin kaikki nämä moninaiset uhkaukset, joita saattaa olla globaalistuvassa maailmassa, silloin on tär- niissä saattaa olla lisävaikutuksia tämän välineen käyttöön budjetin kannalta katsottuna tämä on sitä, että tapahtuu soveltamisajan laajentamista. Tässä instrumentissa on myöskin muita prioriteetteja, joita tällä hetkellä pohditaan. Minusta on tärkeää, että katsotaan mikä prosenttiosuus budjetissa varataan tähän välineeseen. Ajatellen näitä uusia prioriteetteja, jotka voisivat olla osa välineen vaikutusalaa ja myöskin miten otetaan varat käyttöön, miten miten toimitaan äh, rauhan äh, rakentamisessa, miten äh, luodaan demokraattisia instituutioita, vaaleja, mitä on tämä osuus siinä, samoin kuin nämä uudet prioriteetit. Kiitos. Bene, a questo punto abbiamo per... Hyvä. Tässä vaiheessa meillä on ulkosuudenhallinnosta edustaja Rova Jenni ja sitten Tasovia Longa. Teillä on puolitoista minuuttia aikaa. Yksi ulkosuhdehallinnon suurimmista paradokseista, mitä tulee konfliktin ehkäisyyn ja rauhanrakentamiseen, tulee siitä, että suurin osa perinteistä välineistä on suunniteltu kustannustehakkoiksi ja siksi kannustimet ovat aina sellaisia, että käytetään paljon rahaa hallinnollisten kustannusten vähentämiseksi. Kuitenkin me tiedämme, että konfliktitilanteissa on joskus hyvin pieni summakin rahaa, joka voi vaikuttaa hyvin paljon, joten pienet hankkeet eh, kansalaisyhteiskunnan eh, toimijoiden kautta eh, toimivat. Tämä on vakautusvälineen suurin mahdollisuus. Se antaa mahdollisuuden rahoittaa pieniä hankkeita, toimia kansalaisyhteiskunnan kautta ja vastata joustavasti. Tämä uusi asetus menee vielä pidemmälle tähän suuntaan ja me tuemme sitä kovasti ja uskomme, että nämä ehdotukset ovat sen suuntaisia, että Lissabonin sopimuksen artiklan 21 tavoitteita toteutetaan. Thank you very much. Tasso Kiitoksia sitten herra Tasso Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä siitä, että vakautusvälineen lisäarvo on se, että voidaan käsitellä sellaisia asioita, joita ei voida käsitellä minkään muun välineen avulla. Eräänlainen subsiditeettiväline. Ja tämä on nyt kirjattu asetukseen. Näin ei ollut aikaisemmin. Tässä komission uudessa asetusluonnoksessa ensimmäistä kertaa mainitaan, että näiden äh, toiminnan pitää olla sellaisia, että niitä voidaan rahoittaa muista välineistä. Ja on neljä ö, äh, tapausta, jossa äh, vakautusväline on juuri toimiva. Ensimmäinen on se, jolloin täytyy vastata nopeasti johonkin kriisiin. Tämä on tämä kriisin hallintakomponentti. Sitten on muita tapauksia, joissa on kyse esimerkiksi aluerajat ylittävästä uhasta, mm, joka ta, joku alueellinen maantieteellinen väline ei voi kattaa esimerkiksi kokaiinikauppa, joka alkaa Etelä-Afrikasta, menee sitten Etelä-Amerikasta menee sitten Länsi-Afrikkaan, Pohjois-Afrikan kautta etelä eurooppaan ja pohjois eurooppaan Eli ei ole minkäänlaista maantieteellistä välinettä, jolla voidaan käsitellä tätä tehokkaalla tavalla, jolla voitaisiin toimia samanaikaisesti kaikissa maissa, paitsi vakautusväline. Ja sitten toinen esimerkki on siitä, että se, että jos meidän täytyy antaa esimerkiksi terrorismin torjunta tukea. Ja tässä muissa välineissä täytyy noudattaa ähm, erilaisia kriteerejä, joiden ulkopuolelle jää terrorismin torjunta, mutta vakautusvälineillä on tämä mahdollisuus. Ja lisäksi me autamme kehittämään äh, politiikkaa politiikkaa, joka ei kohdistu johonkin tiettyyn maahan. Esimerkiksi Eplon kanssa olemme voineet kehittää tällaista toimintaa, jota ei olisi voitu kehittää minkään muun välineen alaisena. Tässä on neljä tapausta, jotka tuottavat todellista lisäarvoa, ja komission kanssa olemme yrittäneet korostaa näitä tapauksia uudessa asetuksessa, erityisesti terrorismin torjunnasta ja ihmisoikeudet Nämä ovat asioita, joita asiantuntijatkin ovat maininneet ja myös edustaja Brandner. Me kovasti korostamme ihmisoikeuksien edistämistä terrorismin torjunnassa. Teemme sen esimerkiksi äh, tukemalla äh, YK äh, ja muiden kansainvälisten järjestöjen välineiden käyttöä. Me tuemme mm, siviilioikeudellista terrorismin torjuntaa eikä esimerkiksi sotilasoikeutta. Ja yksi asetuksen uutuuksista on se, että siinä erityisesti mainitaan parlamentin rooli valtion turvallisuuskoneiston valvojana. Ja me myöskin äh, tarkasti seuraamme terrorismin torjuntahakkeita. Äh, esimerkiksi viime vuonna, kun Jemenin hallitus väkivaltaisesti puuttui tilanteeseen maassa, niin silloin korkea edustaja päätti keskeyttää tuen, jota annettiin tälle maalle terrorismitorjunnassa. Kiitoksia. Venire, ei, signor... Ja sitten valiokunnasta ensimmäinen puhuja, herra Doyle. Press the button. button. Oh, sorry, excuse me. Thank you, sorry. Uh, thank you, Chairman. Uh, Michael Doyle acting... Kiitoksia, olen Michael Doyle. Muutamia nopeita huomioita liittyen pääkysymyksiin, joita tuli esiin. Nopeus tuli esiin. Voisin antaa erittäin hyvän hiljattaisen esimerkin noin kymmenen päivää sitten. YK pyysi Euroopan unionilta nopeaa tukea, jotta voitaisiin aloittaa YK valvontamissio Syyriassa. Viikon ajan käytin keskusteluja siitä, miten voisimme tehdä muotoiltiin paketti. Ja kolmen päivän sisällä viime torstaista lukien me saimme aikaan päätöksen ja Austuvan päätöksen ja kuulumisen tänä aamuna päätös tehtiin. Tänä iltapäivänä tärkeiden välineiden ostamisesta on tehty päätös ja toimimme että ne toimitetaan Damaskukseen ensi viikonloppuna. Näin tämä missio saatiin käyntiin välittömästi. Tämä on poikkeuksellinen nopeus. Me emme toimi näin joka viikko, mutta kun tarve on, me pystymme siihen. Sitten koskien kysymystä mahdollisuudesta vastata luonnon katastrofeihin liittyen nyt esittelijän tekemiin huomioihin. Haluaisin vain antaa tässä muutamia esimerkkejä joissa on erittäin tärkeää, että tällainen mahdollisuus on olemassa, jos ajatellaan Haitin tilannetta maanjärjestyksen jälkeen tai Pakistanissa tilannetta vakavien tulvien jälkeen pari-kolme vuotta sitten oli erittäin tärkeää säilyttää tasapaino näissä maissa niin, että väestö näki, että jotakin apua tuotiin heille ja että nopeaa humanitaarista apua oli tarjolla ja jonkinlaista jälleenrakennusapua. Me olimme ainut väline, jota voitiin näissä tilanteissa käyttää. Kuten edustaja Lambsdorff sanoi, me olimme viimeisen hädän väline, mutta me voimme nopeasti puuttua, kun muut kollegat eivät pääse apuun. Me voimme tehdä tämän nopeasti ja usein tämä tasapainottaa tilanteen monissa tilanteissa. Ähm, esimerkiksi Dominikaanisessa tasavallassa, missä on paljon haitilaisia pakolaisia, he eivät halua äh, käyttää omia varojaan pakolaisten hyväksi, mutta jos mitään ei tehdä, emme voi tasapainottaa tilannetta, joten me voimme antaa äh, lisärahoitusta äh, sen lisäksi, mitä muiden välineiden kautta tulee katastrofien sattuessa. Sitten kiitän tukea joustavuuteen, ehdotettu joustavuuteen liittyen. Tämä liittyy viime vuonna tehtyyn horisontaaliseen arviointiin, hätätoimien arviointiin. Tämä olisi voinut auttaa vuoristokarabahin tilanteessa. Olisimme voineet säästää muutamia kuukausia 13 kuukauden sijaan projektien arviointi on alue, jolla me teemme enemmän töitä ja pyrimme saamaan aikaan edistymistä. Sitten äh, kansainväliset tuomioistuimet, me olimme ainut väline, joka Libanonissa pystyi osallistumaan tuomioistuimen äh, toimintaan. Tämä auttoi tukemaan tasapainoa tuossa maassa. Ehkäpä päätän tähän. Kiitoksia. You have the floor. Edustaja Maijer, teillä on puheenvuoro. Thank you, Mr. Chairman. Oh, excuse <laughs> It's the first time I'm in, in your group, so. Uh... Ensi kertaa täällä. Minulla ole kovin paljon lisättävää siihen, mitä täällä on jo sanottu. Haluaisin vain kiittää hyvistä kommenteista, joita nyt olemme saaneet kuulla, hyvästä panoksesta. Pieni kommentti, joka liittyy näihin uusiin toimiin – väärintyjen lääkkeiden salakuljetuksen estämiseen. Se on uusi uhka, joka vaikuttaa erityisesti Afrikassa joissa muissakin köyhissä maissa siellä voi olla epävakautta aiheuttava tekijä. Ja se tietysti myöskin lisää muun tyyppistä salakuljetusta, joka liittyy terroristiryhmien toimintaan näillä alueilla, joten on tärkeää säilyttää tällainen äh, globaali äh, näkökanta asioihin ja seurata eri toimia, jotka liittyvät toisiinsa. Kuten on todettu, miksi avataan nämä toimet myöskin luonnonkatastrofeille? Olemme nähneet vastaanottavien avusta hyötyneiden maiden ja alueiden maanosien osalta voineet nähdä, että jos investoidaan pelkästään terrorismin torjuntaan, ja siinä, että maata puolustetaan vain turvallisuusnäkökantojen kannalta, on avun saajan kannaltakin hyvin kallista. Itse asiassa, jos on luonnonkatastrofi, biologinen katastrofi, ja jos sen lähtö, olipa sen tausta luonnon tapahtumassa tai terrorismien toimin, terroristitoiminnassa, vaikutukset väestöön ovat samanlaiset. Joissakin maissa aika ajoin tapahtuu infektioiden liikkeelle lähtemistä, jotka vaikuttavat suureen osaan väestöä. Jos me osoitamme maille, että huolehdimme, kun huolitaan luonnonkatastrofeita, myöskin huolitaan muun tyyppisistä turvallisuuskysymyksistä, jotka liittyvät esimerkiksi terroristiskoihin, iskuihin silloin on aika helpompaa saada intressi, kiinnostus käynnistymään, koska välineet ovat samoja, toimenpiteet ovat samoja, joita toteutetaan – tämäkin on asia, joka avaa mahdollisuuksia ajatteluun, että jos vain keskitytään esimerkiksi terroristitoimintaan tai rikollisuuteen, niin se ei ole hyvä. Tämä oli ainoa asia, jonka halusin liittää siihen, mitä täällä oli jo sanottu. Grazie mille. A punto... Kiitoksia. Tässä vaiheessa kysyn, haluaisiko joku asiantuntijoista vielä puheenvuoron? Olkaa hyvä, minuutti. Yes, thank you very much, Mr. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Haluaisin käsitellä muutamia kysymyksiä. Ensinnäkin haluaisin korostaa todellakin tämän välineen ainutlaatuisuutta meille ja otan vielä tämän Nagorno-Karabahin, vuoristokarabahin e- esimerkin, koska me emme pystyisi toimimaan tuossa konfliktissa ilman tätä välinettä. Meillä on mahdotonta saada rahoitusta muista välineistä, eikä myöskään ole järkevää käyttää, käyttää jäsenvaltioiden määrärahoja, koska tässä ne ovat mukana rauhanprosessissa. Tämä on siis hankala tilanne ja tämä on hyödyllistä. Me emme voisi toimia ilman sitä. Toinen asia, jonka haluaisin sanoa liittyen edustaja Predan kysymykseen liittyen kansalaisyhteiskuntaan ja kahdeksan artiklaan. Minun mielestäni kohdan kaksi artiklassa pitäisi pysyä sellaisenaan, koska siinä sanotaan täytyisi konsultoida kun tarpeellista. Minun mielestäni tämä on tärkeää, koska me emme toimi missään vakuumissa, me toimimme erittäin arkaluontoissa konflikteissa ja silloin mielestäni paikallisten poliittisten toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan konsultoinnin täytyy olla hyvin harkittua, se täytyy olla mukana jossain strategiasta, ei voida, siihen ei voida ryhtyä noin vain. Tämä on siis tärkeä kommentti. Ja toinen asia, jonka halusin sanoa, liittyy tähän ko- ko- koordinaatioasiaan. Tämä on niin tärkeä koordinaatio jäsenvaltioiden kanssa paikallistasolla. Sitä ei ole Moldovassa. On hyvä esimerkki naapuruusvälineen kautta koordinoidaan apua, mutta paikallistasolla on äh, vuoristokarabahissa se ongelma, että siinä on kolme äh, osapuolta ja koordinointi on lähes olematonta. Tämä järjestelmä on toiminut oikein hyvin, jos ulkosuhdehallinto on koordinoinut sitä ja olisimme iloisia, jos se tapahtuu muuttuisi jälleen kerran. Era eh. Sheriff. Kaksi asiaa nopeasti. Eh, koordinointiin liittyen uskon, että jos teillä on hyvä analyysi konfliktiin liittyen siitä, mitä eh, tapahtuu ja sijaitaan ja on maakohtainen strategia tai kriisistrategia olemassa, tämä on parempi pohja koordinoidille kuin pelkkä väline, mutta tämä on laajempi kysymys koko Euroopan unionissa. Uskon, että suuri kysymys siitä, mitä Euroopan unioni voi tehdä tietyssä kriisitilanteessa liittyen kaikkiin välineisiin, joita sillä on tarjottavanaan mukaan lukien vakausväline. Tämä on kysymys. Siihen liittyy myöskin valtuuskuntien rooli kentällä. Sitten kysymyksen siitä, oliko kyseessä äh, delegoidut säädökset. Tässä olin esittelijän kanssa samaa, tie, samaa äh, mieltä. Ja jos otetaan huomioon ne esimerkit, joita on valittu, kun teimme arviointia, oli hyvin selvää, että pyrittiin tekemään mahdollisimman nopeasti töitä, mutta säädökset rajoittivat toimintaa. Martinelli, prego. Yes, I just wanted... Martinelli, olkaa hyvä. Last point, but... Niin, halusin vain tähän viimeiseen asia, mikä Andrew sanoi ja kuinka helppo on käyttää näitä määrärahoja. Ja kun minä olen työskennellyt Afrikassa, niin minun sanoa, täytyy sanoa, että ei ole kovinkaan helppoa saada määrärahoja vakautusvälineestä. Minä olen silloin ottanut yhteyttä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa missioissa oli kyse muutamasta tuhannesta dollarista, eli myös silloin kun on kyse pienten määrärahojen käytöstä, niin minun henkilökohtainen kokemukseni on se, että se ei aina toimi johdonmukaisella tavalla ja keskitytään enemmänkin hallinnollisen taakan vähentämiseen eikä niinkään siihen, että vastataan tilanteeseen paikan päällä. Myöskin mitä tulee Ähm, äh, rauhanrakentamistoimenpiteisiin, sovittelutoimenpiteisiin. Tämä on hyvä innovaatio, mutta erityisesti äh, on tärkeää, että pitäisi inno- äh, löytää alueita, joissa sun määrärahoja voidaan käyttää näihin asioihin, koska hyvin äh, harvat niistä, jotka tietävät näistä asioista, jotka valmistelevat vakautusvälinekoulutusta. Ja sitten minun nähdäkseni kansalaisyhteiskunta, erityisesti paikallinen kansalaisyhteiskunta, ei ole mukana ähm, vertausarviointien valmistelussa ja olen iloinen siitä, että komissio on nyt sanonut, että projektiarviointia voidaan paremmin parantaa. Yes, thank you. Ja lopuksi esittelijä. Thanks to my... niin, kiitos kaikille, kiitos kollegoille kommenteista, kysymyksistä, asiantuntijoille kiitos, kiitos myös komission ulkosuhdehallinnolle vastauksista. Onnittelen herra Doylea tästä nopeasta Syyria-paketista. Se on hyviä, hyvä uutinen. Ja sitten sanon, että olen yhtä mieltä Lambsdorffin kanssa siinä, että toisaalta pyritään olemaan hyvin joustavia ja toisaalta pyritään siihen, että ei olla pelkästään se paikka, josta voidaan milloin tahansa vetää mihin tahansa jotakin apua, vaan sen sijaan, että olisi olemassa strategisen väline, strateginen väline. On varmasti vaikea päästä tähän. Kiitän myös Maria Munisia hänestämistään kommenteista ja täsmällisistä esimerkkeistä siitä, missä hankkeita rahoitetaan, missä lisäarvoa voitaisiin äh, asettaa kyseenalaiseksi. Ja herra Gualtieri, hän mainitsi muutoksen Minä jopa vihreän olen valmis poistamaan sieltä saataisiin aikaan enemmän virtaviivaisuutta minä, minusta varmasti käy kovin paljon vihreitä esittelijöitä, jotka ovat valmiita poistamaan jotakin tällaista. Mutta jotta sanottaisiin, että kysymys on todella strategisesta lähestymistavasta, olisi ehkä hyvä tehdä niin. Tätä voidaan kenties vielä pohtia. Sitten nopeasti vielä kysymykseen humanitaarisesta avusta. Herra Doyle mainitsi Dominikaanisen tasavallan ja että kehitysrahasto on käyttää varojaan pakolaisiin. Se ei ole mikään hyvä syy pakolaiskehitysrahasto tulee käyttää varoja näin. Se, ei haluta käyttää varoja, ei ole sama kuin, että ei voida käyttää. Vaan, vaan että tarkoittaa sitä, että minulta rahat jostain muualta. Silloin on hiukan epäilevä. En minä voi sanoa, etteikö voisi olla jotakin sellaista luonnonkatastrofia tai ihmisen aiheuttamaa katastrofia, jossa EDF, jossa vakausvälinettä voitaisiin käyttää, mutta mihin se pitäisi käyttää enemmän? Se pitäisi käyttää enemmän poliittiseen vakauteen, poliittiseen tilanteeseen kuin sen sijaan, että pyritään käyttämään sitä humanitaarisen apuun tai jälleenrakentamiseen. Ja olen yhtä mieltä siitä, mitä monet ovat sanoneet, että kysymys on pienistä summista, mutta pienet summat ovat haaste Euroopanulle sinänsä, ja tämä tietysti liittyy henkilöstön määrään. Parlamenttina pitää olla johdonmukaisia, jos pyritään joustavuutta ja sitä, että voidaan käyttää pieniä summia, että se merkitsee myös sitä, että tarvitaan enemmän henkilökuntaa hoitamaan asiaa. Sitten meillä on parlamentin rooli. Siinä minun on todettava, että me neuvottelemme tästä pakettina osana kaikkia rahoitusvälineitä, joten tämä ei ole täysin minun vastuullani, osa asiasta nousee esille vielä ryhmässä, jossa on herra Mauro, Lamstorf, herra Brock, mutta varmastikin vakausvälineeltä minä tulen hyödyntämään se, mitä ryhmä tulee esittämään, mutta varmastikin ulkoasiain valiokuntana me löydämme hyvän ratkaisun. Odotan mielenkiinnolla neuvotteluja. Siksi ehdotusta ei vielä voida saattaa lopulliseen muotoon, koska tämän rinnalla nyt käydään neuvotteluja kaikkien rahoitusvälineiden osalta. Vielä kerran haluan kiittää teitä. Odotan mielenkiinnolla tarkistuksianne ja tekstejä. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Pieni tauko. Odotamme puhujia seuraavaan kohtaan. Kiitoksia Äh, mielenkiinnosta. Nyt pieni tauko. Colleghi, passiamo al punto seguente, in associazione con la delegazione alla Commissione. No niin, ja nyt menemme seuraavaan esityslistan kohtaan yhdessä EU- ja Venäjän parlamentaarisen yhteistyövaliokunnassa toimivan valtuuskunnan kanssa. Käsittelemme tänä vuonna 2012 Venäjän uudesta roolista maailmanjohdon näyttämyllä tehtyä tutkimusta. Tämä tutkimus on siis tilattu ja se on käsitellyt useampia tekijöitä, joilla mm, ja tarkoituksena on ymmärtää paremmin Venäjän rooli maailmanlaajuisella näyttämöllä, nimittäin viimeisimmät presidentin vaalit, neuvottelut sopimuksesta Euroopan unionin ja Venäjän välillä, Venäjän liittyminen VTOhon ja suhteet Syyriaan ja Pohjois-Koreaan ja olemme nyt kiinnostuneita käsittelemään Venäjän ulkopolitiikan mahdollista kehittymistä, yhteiskunnan ja talouden vaikutusta ja kehitystä ja EUn ja Venäjän suhteita ja myöskin millaiset mahdollisuudet uudella EU-Venäjä-sopimuksella on. Ja nyt annamme puheenvuoron professori Philip Hansonille Chatham Houseista, että hän voi esitellä tämän tutkimuksen ja hänellä on 10 minuuttia puheaika. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. So, this report was written by a... Tämä raportti kirjoittivat valtiotieteilijä ja taloustieteilijä. Nyt teillä on täällä taloustieteilijä iltapäivällä, joten joudutte sietämään minun näkökulmaani. Kysymys yleisesti on se, onko nyt mahdollisuus olemassa siihen, että saadaan avoimempi Venäjä? Minä tulen keskittymään enemmän taloudelliseen puoleen tätä kysymystä. Olin aika skeptinen tämän suhteen. Ja sanoisin, että emme tule näkemään niin paljon muutosta kuin jotkut ovat toivoneet, mutta esittelen teille asiat. Ensinnäkin Venäjä on kohtaamassa erinäisiä haasteita välittömässä tulevaisuudessa jotka ovat mahdollisuus Venäjälle tulla avoimemmaksi suhteessa ulkomaailmaan. Me odotamme, emme ole täysin varmoja, koska sitä ei vielä ole ratifioitu Venäjän parlamentissa, mutta me odotamme liittymistä maailman kauppajärjestöön loppukesästä tänä vuonna. Ja on eräitä muita tapahtumia, jotka tapahtuvat samoihin aikoihin, joilla on samantyyppisiä mahdollisuuksia G20 puheenjohtajuus ensimmäisestä heinäkuuta, Aasian Tyynemeren talousyhteistyö, Venäjä on isäntämaana Vladivostokissa syyskuussa, on myöskin näkymä siitä, että hyvin vahva todennäköisyys, että OECD-jäsenyys Venäjälle käynnistyisi ensi vuonna. Ja sitten on vuorossa Sotsin talviolimpialaiset 2014 ja jalkapallon maailmankisat, maailmanmestaruuskisat 2018, joten Venäjä avaa silloin oviaan ulkomaailmalle. Me olemme, mitä tulee näihin sitoumuksiin, jotka liittyvät VTO-jäsenyyteen, ovat aika suoria, alhaisemmat tuontitullit, verot, tuki, katto maataloustuelle, hyväksyttävät tulli- ja tekniset valvontatoimit, jotka ovat tulleet hyvin protektionistisia menneisyydessä hyväksymättömällä tavalla, suurempi avoimuus välittömille suorille ulkomaisille investoinneille, parempi suoja älylliselle omaisuudelle ja samoin myöskin muut kauppaan liittyvät investointitoimet, miksi paikallinen autojen kokoaminen ja e-, eräät muut tekijät, joita en nyt tässä rupea ottamaan esille. Aika jakauma ei ole aivan välitön. Jot, useimmat näistä sitoumuksista pitäisi saattaa välittömästi voimaan liittymisen yhteydessä, mutta muihin vie aikaa, muihin menee vielä aikaan, kuten olen tässä luetellut 40 prosenttia tuontitulleista pitäisi poistaa välittömästi ja sitten seuraavat 12 myöhemmin. Ja näistä muut olen maininnut tässä myöskin. Kysymys on siitä, että monet sopeutukset, joista, jotka Venäjä onnistui neuvottelemaan, ovat aika avukätisiä Venäjän etuja ajatellen. Ei pitkään saada aikaan tämän sopimus liittymisestä, mutta se on vaatinut melkoista joustavuutta asiassa kiinnostuneiden maiden osalta Näitä oli yli 50, mikä on suurin maamäärä missään VTO-jäsenyysneuvotteluissa tähän mennessä. Avainkysymys on toimeenpano. Liittyminen maailman kauppajärjestön avaamaan kansainväliselle tilivelvollisuudelle, mutta me tiedämme, että tällaiset sopimusratkaisut, kiistojen ratkaisemismenettelyt VTOn sisällä niitä käsitellä missään tapauksessa nopeasti. Ne eivät tuo nopeita, luotettavia, tyydyttäviä vastauksia. Jos me ajattelemme näitä pitkän konflikteja, joita on miksi Yhdysvaltion ja EUn välillä, Boeing, Airbus-tapaus ja vientitukikysymykset. Tämä on ollut hyvin pitkä tarina, joka on jatkunut vaikka kuinka kauan. Sanoisin kuitenkin, että pääpaine uudistuksiin Venäjän taloudessa ei liity näihin haasteisiin, niin kuin VTO-jäsenyys. Siitä on apua, mutta pääasia on, mitä tapahtuu öljyn hinnalle. Olen Vovien Venäjän uudistusmielisten kanssa yhtä mieltä siitä, että suurin kannustin radikaalille uudistukselle olisi pitkä alhaisen öljyhinnan jakso. Olen luetellut tässä raportissa, nyt täällä myöskin teidän nähtävillä ne on Venäjän asema Maailmanpankin helpon liiketoiminnan mm, arvojärjestyksessä Venäjä on, on 111 183 maan joukosta. En mene tässä yksityiskohtiin. Paras arvio, joka meillä on, mikä on melko optimistinen siitä, miten Venäjän taloudellinen tehokkuus keskipitkällä aikavälillä tulee kasvamaan vuoteen 2020 mennessä, on noin 1,33 prosenttia BKT-lisäystä. Tämä osoittaa myöskin, mikä on ylempi, ylemmän, ylimmän linja, joka on mahdollinen 5 prosentin kasvu vuoteen 2020. Seuraava linja on huomattavasti vähemmän optimisten 2,5 prosenttia. Nämä ovat todennäköisten skenaarioiden äärilinjat. Sitten tämä VTO-vaikutus on tämä pieni alhainen linja 3,3 prosenttia. Tämä, tämä on siis tämä vaihteluväli optimistisemman ja pessimistisemman mahdollisen skenaarion välillä. Tuoko VTO-jäsenyys väistämättä mukanaan taloudellisen toiminnan vapautta – olemassa mitta taloudellisesta vapaudesta eri maissa. Entiset kommunistiset maat ovat nousseet pohjalta ylös. Armenia, Kiina, Georgia, Ukraina. Kiinan tilanne ei ole parantunut, Ukrainan tilanne on parantunut, Georgian tilanne on parantunut. Armenia on osoittamassa jotakin parantumisen tilaa. Tietysti on muitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat avoimuuteen ja taloudellisen toiminnan vapauteen, mutta VOTU-jäsenyys ei välttämättä ole suuri, suuresti vaikuttava tekijä tässä yhteydessä. Sitten status quo on, valitseva tilanne on tuonut kasvavaa vaurautta. 2009 Tietysti oli kriisi. Nämä ovat tiedot kuitenkin Venäjän kannalta katsomaan se, että kasvanut siitä lähtien 4 prosenttia, mutta ylempi linja on talouksissa tapahtuva kulutus ja sinne linja on BKT, Venäjän venäläisten talouksien äh, kokema vauraus on ollut huomattava, vaikkakin lähtökohtaso on tietysti ollut suhteellisen alhainen. Kysymys, joka nousi esille myöskin raportissa, oli se, voisiko tällä vetäjäisellä olla huomattavaa vaikutusta ja muulla ulkomaan avautumisella on vaikutusta alueellisiin eriarvoisuuteen. Parhaat arviot vaikutuksista alueellisiin eroihin ovat se, että VTO-jäsenyys ja suuret ulkomaiset investoinnit voisivat, tulisivat keskittymään luoteis ja, ja kaukoitään. Uskon kuitenkin, että myös Moskovan alue tulisi hyötymään, mutta tässä näemme työttömyysluvut Venäjän eräiden alueiden osalta. Ja tässä on tiettyjä hallinnollisia alueita erityisesti mainittu, jotka ovat merkittäviä tietyllä tavalla. Moskovassa työttömyys on alle 2 prosenttia, Ingushetiassa, Tsetsian naapurissa, Tsetsian naapurissa lähes 50 prosenttia on työttömyysaste. Ja tuloerot, joista myös puhumme, ovat reaalitulon osalta siis massiivisia, ne mainitaan myös tässä raportissa. Öljyn hinta BKT vaikuttavat voimakkaasti toisiinsa. Tässä on kaksi eri eh, linjaa, kaksi eri mittataulukkoa, nämä pystysuotelukat ja sitten eh, VKT ja Uralin öljyn hinta. Vuoteen 2020 arvioituna lähtien eh, liikkeelle Venäjän virallisista epävirallisista ennusteista. Venäjän ennusteissa oletetaan aivan minun mielestäni liian optimistisesti, että tapahtuu maltillista jatkuvaa öljynnousukasvua. Jos katsoo, miten paljon se on vaihdellut menneisyydestä, tulee vaihtelua myöskin tulevaisuudessa täysin ennalta arvaamattomasti. Johtopäätökset. vto liittyminen saattaa olla avuksi Venäjän talouden vapauttamisessa ja Venäjän yhteiskunnan liberalisoinnissa, mutta tärkeämpiä vaikuttavia tekijöitä ovat Venäjän yhteiskunnan ja talouden osalta, jotka vaikuttavat uudistuksiin, ja nämä vaikuttavat tekijät ovat sellaisia, joita ovat paineet, joita syntyy maan sisällä, kuten erilaiset mielostukset, joita on nähty. Näitä tulee olemaan edelleenkin, eikä ole mitenkään selvää, minkälainen kehitys tulee olemaan uuden hallituksen aikana. Olemme saaneet joitakin tietoja siitä, keitä hallituksessa on, keitä ei enää ole. Todennäköisesti saamme tietää 15. toukokuuta, mikä tilanne on. Tärkeä, ratkaisevan tärkeä tekijä on kuitenkin öljyn hinta. Siinäkin tapauksessa, että VTOhon liittyminen ja siihen liittyvät velvoitteet ovat laajalti tullaan laajalta panemaan toimeen, VTO-vaikutus itsessään ei ole suurta, mutta sillä on kuitenkin tiettyä synergiaa avautumisen kanssa ulkomaille ja maan sisällä olevan paineen osalta. Mutta mm, en usko, että on tapahtumassa mitään suuta muutosta meidän talouden näkymissä pelkästään VTO-jäsenyyden myötä. Kiitos. Grazie. Il secondo intervento. Kiitoksia. Ja seuraava puheenvuoro on kollega Svobodalla. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Sanon tässä muutaman sanan englanniksi. Olen täysin samaa mieltä näiden johtopäätösten kanssa. On totta, että VTO ei tule muuttamaan Venäjän rakenteita tai sen erityispiirteitä. Tämän olemme nähneet muidenkin maiden kohdalla. Kiina ja muut maat ovat osoittaneet, että erityisesti kun on kyse suurista maista, niin asiassa VTOn liittyminen ei, lisää, ei muuta kovinkaan paljon. Vähän enemmän avoimuutta, vähän enemmän kilpailua ja mahdollisesti se saattaa rajoittaa joidenkin suurten yritysryppien oppilaiden ja yritysten valtaa ja saattaa parantaa keskisuurten yritysten tilannetta, joita kohdellaan sitten oikeudenmukaisemmin, erityisesti jos VTO liittymisen lisäksi tulee vähän enemmän oikeusvarmuutta. Ja tämä on tärkeää Venäjällä. Lisää oikeusvarmuutta sijoittajille ja vähemmän korruptiota. Eli jos nämä elementit tulevat VTO-jäsenyyden lisäksi, niin silloin VTO-jäsenyydellä voi olla myönteinen vaikutus Venäjän niin kutsuttuun uudistusprosessiin. Toiseksi öljyn hinta. Jälleen kerran korkea öljyn hinta rajoittaa uudistus painostusta. Jos öljyn hinta laskee, mikä ei ole kovinkaan todennäköistä, niin silloin eh, olisi enemmän painetta uudistuksiin. Minä kuitenkin odotan, että höljyn hinta pysyy korkealla erityisesti, jos eh, maailman talous eh, lähtee taas ylöspäin, niin silloin öljyn hinta pysyy korkealla ja silloin paineet uudistuksiin Venäjällä ovat alhaisemmat, vaikka jotakin jotkut Putinin lupaamista lahjoista toteutettaisiinkin. Jos todellinen maailmanlainen taaju, taantuma syntyy, niin silloin öljyn hinta saattaa laskea ja silloin uudistusprosessi vahvistuu Venäjällä, mutta en toisaalta toivo taantumaa, jotta saisimme uudistuksia Venäjällä. Kolmanneksi on elementtejä, jotka ovat tärkeitä sen lisäksi, mitä täällä on jo sanottu. Esimerkiksi viisumihelpotukset. Eh, viisumihelpotukset tuovat enemmän ihmisiä läntään, myöskin eh, intellektuaaleja yliopistoista, talousmaailmasta ihmisiä. Ja toisaalta, jos Venäjälläkin tapahtuu vähän vapautumista ja ulkomaalaiset pääsevät Venäjää, niin silloin se voisi parantaa tilannetta, koska Venäjä tarvitsee vähän enemmän avoimuutta, yhteyksiä, ähm, että osalla keskiluokasta olisi yhteyksiä ähm, Länsi-Eurooppaan. Yläluokalla ei ole yhteyksiä, äh, äh, no, he menevät er-, erilaisiin hotelleihin ja ähm, hiihtokeskuksiin ja heillä on sitten yhteyksiä toisiin kor- yläluokan venäläisiin, mutta keskiluokalla on vaikeuksia saada viisumia. Viisumihelpotukset helpottaisivat heidän tilannettaan. Tarvittaisiin Euroopan ja eurooppalaisten hallitusten yhtenäisempää kantaa hallitukset poikkeavat aina sovitusta linjasta. Nyt vähän aikaa sitten taas Unkari esimerkiksi antaa enemmän myönnytyksiä Venäjälle kuin tähän mennessä, ei pelkästään Unkari, myös muut maat. Tämä on todella harmillista, koska jos meillä olisi yhtenäinen kanta kaikista neuvottelutekijöistä Venäjän kanssa, niin sitten meillä olisi paljon enemmän vaikutusta kehitykseen Venäjällä. Ja tähän kuuluu myös Ukrainan vaikea tilanne ja tämä tulliunioni Venäjän, Ukrainan ja Kazakstanin välillä, koska yleisesti ottaen uskon, että Venäjä äh, tulee yrittämään saada äh, jonkinlaisen tasapainon, vähän sopimuksia EUn kanssa, vähän idän kanssa. Tietenkin se on Venäjän etujen mukaista. Jos minä olisin venäläinen poliitikko, minäkin yrittäisin tasapainottaa erilaisten mm, valtapiirien välillä ja olla jonkinlaisessa keskeisessä asemassa niiden välillä. Mutta Euroopan kannalta meillä pitäisi olla selkeä näkemys näistä asioista ja olla yhtenäisempiä. Sitten Venäjän täytyy reagoida vahvasti myös meidän kantaamme. Joten minusta on ikävää, että kun nyt puhutaan neuvotteluista Venäjän ja EUn välillä, niin meillä ei ole todellista edistystä. Jos pääsisimme yhteisymmärrykseen viisumihelpituksista, niin silloin edistystä voisi tapahtua. Energiaan kohdalla mielestäni on ikävää, että olemme jakautuneita, vielä enemmän jakautuneita kuin aikaisemmin Venäjän liittyvistä energiakysymyksistä, joten pelkäänpä, että olemme tässä epävarmassa tilanteessa suhteissamme Venäjään, kuten myös Venäjän kehitys tulee olemaan epävarmaa. Me täytyy katsoa, mitä uusi hallitus, joka muodostaa lähipäivinä, tuo tullessaan. Oletan, että Putin pysyy tässä asemassaan auktoritäärisenä poliittisena poliitti, poliitikkona, joka antaa myönnytyksiä sinne tänne, mutta ei muuta rakennetta varsinaisesti. Minusta on ikävää, että kansalaisyhteiskunta näyttää olevan vielä hajautuneempi ja heikompi näiden uudistusten jälkeen, jotka eivät ole todellisia uudistuksia, jos katsotaan mitä on tapahtunut. Ei tämä ole todellinen edistysaskel ja tällä hetkellä en näe mitään suurta ponnistusta eteenpäin. Mahdollisesti, jos vihdoin jotkut kuvernööreistä Putin valitsee, niin sitten asiat saattavat mennä eteenpäin. Saattaa olla kuvernöörejä, jotka yrittävät vähentää korruptiota, viedä asioita eteenpäin. Silloin mahdollisesti myös Euroopalla on mahdollisuus heidän kanssaan edistää uudistusprosessia Venäjällä. Meidän tulisi olla varuillamme, meidän tulisi jatkaa tätä pragmaattista lähestymistapaa, mutta kritisoida silloin, kun on kyse ihmisoikeusrikkomuksia. Meidän täytyisi olla myös tarkkaavaisia sen suhteen, että VTO-sääntöjä mahdollisesti rikotaan. Jos Venäjä liittyy VTO, niin silloin meidän täytyy todella noudattaa sääntöjä, koska pääviesti, joka meidän täytyy Venäjälle antaa, on, että oikeusvaltion periaatteet ovat erittäin tärkeitä, ei pelkästään kansalaisyhteiskunnan, vaan myös taloudellisen kehityksen kannalta. Ja seuraavaksi Knut Fleckenstein, joka on EUn ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa toimivan valtuuskunnan puheenjohtaja. Ich ma- no, I, I, I, uh, speak in German. Voin puhua saksaa. Herra Svoboda esitti juuri eräitä kommentteja tämän selvityksen sisällöstä. En aio siihen sen kummin puuttua, olen niistä samaa mieltä. Eikä minulle kovinkaan monta kysymystäkään sanoisin asian myönteisesti, koska niin kovin vaikea ei ole tätä selvitystä ymmärtää. Venäjän liittyminen VTOhon mitä se voi merkitä, ja että on muita tekijöitä, jotka voivat välittömämmin tällä hetkellä vaikuttaa tilanteeseen. Näin minä olen ymmärtänyt myös asian. Haluankin rajoittua kahteen kysymykseen puheenvuorossani. Ensimmäinen kysymys liittyy neuvotteluihin EUn ja Venäjän välille yhteistyösopimuksesta. Monet, myös ulkosuhdehallinnon edustajat, myös Euroopan yrit, eurooppalaiset yritystiedustajat Venäjällä ovat välittäneet saa sen vaikutelman, että Venäjän liittyminen VTO on asia, joka voi vaikuttaa myönteisesti nyt kovin hitaasti eteneviin neuvotteluihin yhteistyösopimuksesta EUn ja Venäjän välillä. Selvityksessä tähän otetaan hyvin epävarmasti kantaa ja vähemmän optimistisesti. Haluaisin tietää, miksi näin on. Siksikö, että energian osalta ei ole valitse yksimielisyyttä vai onko muita syitä tämän lisäksi? Toiseksi, toinen kysymys olisi, mikä teidän mielestänne olisi etu Venäjän jäsenyydestä OECDssä Euroopan unionille? Koska tämäkin asia on noussut esille teidän selvityksessänne. Kiitos. Grazie. A questo punto la parola è collega. Kiitoksia. Winen ja Kerlof. Ojuland. Ojuland ja Sorry, my, uh, I haven't... Uh... Anteeksi, en kuullut nimeäni. Pronunciation, yeah. Anteeksi, äänsin sen väärin, niin. Uh, Kiitoksia, kiitoksia näistä puheenvuoroista ja tästä tutkimuksen esittelystä. Tämä vaikuttaa olevan hyvin kattava ja hyvin valmisteltu, hyvin keskittynyt VTO. Kysymyksen tämä on hyvin tärkeä askel eteenpäin Venäjälle ja toisaalta Euroopan unionillekin. Se takaa, sanottaisiin näin, paremmat kauppaolosuhteet Venäjän kanssa. Minun kysymykseni olisi seuraava. Haluaisin kuulla tämän tekstin valmisteltajalta asiantuntijalta korruptioon liittyen. Te mainitsitte tässä asiakirjassa, että korruptio on ongelma Venäjällä, mutta hiljattain luin Indemin think tankin raportin, jonka mukaan noin 35 prosenttia Venäjän taloudesta valuu hukkaan korruption myötä. Tämä ei ole vain paikallistason korruptiota, vaan se on hyvin keskittynyttä ja erittäin korkeille poliittisille tasoille ulottuvaa korruptiota. Haluaisin kuulla teiltä, jos voisitte antaa oman näkökulmanne siitä, kuinka eh, VTO-hon liittyminen voisi vai voiko se lainkaan muuttaa tilannetta korruption suhteen järjestelmässä. Sitten toinen tärkeä asia. Haluaisimme nähdä positiivista edistystä Venäjällä bisnesympäristöön liittyen, ja korruptiohan liittyy tietenkin tähän, mutta toisaalta koko tilanne ja oikeusvaltion periaatteiden poissaolo onko tämä jotakin, mihin VTO-jäsenyys voi vaikuttaa sääntöjen toimeenpanon osalta ja VTOn säädöstöjen toimeenpanon osalta. Tähän mennessä emme Venäjällä ole nähneet sitä, että oltaisiin kovinkaan paljon että oikeusvaltion periaatteiden kunniattomuuteen liittyviä ongelmia käsitelty. Kiitoksia. Kirillov, olkaa hyvä. I'd like to touch upon uh, the following. Haluaisin käsitellä seuraavaa kysymystä. Tässä analyysissä, joka oli taloudellisiin kysymyksiin keskittyvä, ei sanottu mitään Venäjän ja Kiinan suhteista. Mielestäni tämä on tärkeä asia. Mainitsen tämän asian siksi, että on ollut merkkejä siitä, että jotakin suuren luokan rajat yrittävää investointia, yhteisiä projekteja ja muuta tapahtuisi. Ja mitään muuta ei ole vielä konkretisoitunut Venäjän itäosan suhteen. Hiljattain ensimmäistä kertaa Kiinassa julkaistiin kriittinen artikkeli korkealla tasolla. Se käsitteli Venäjän talouden kehityssuuntaa. Nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa, mutta tässä kun mainitsin Kiinan, olen uskonut, että Venäjän etujen mukaista olisi valita Euroopan unioni kumppaniksi Kiina ja Venäjä tarvitsevat Euroopan unionia ja luonnollisesti EU tarvitsee myöskin Kiinaa. Olen aivan samaa mieltä kaikkien nykyisen poliittisen tilanteen aiheuttamien esteiden suhteen, mutta se mitä me näemme Venäjällä on uuden keskiluokan syntyminen. Kyseessä ovat tavalliset ihmiset ja tämä on mielenkiintoinen ilmiö tästä pääsen siihen, että mitä tulee taloudelliseen vapauteen, pk-yritykset kärsivät erityisesti nykyisestä tilanteesta. Ja ilman pk-sektorin kehitystä mielestäni Venäjä tulee nukkumaan pitkän aikaa vielä unta. Toiseksi olen täysin samaa mieltä liberalisaation vaikutusten suhteen. Tämä pitäisi sisällyttää mielessä. Ja sitten turvallisuuskysymys. En vieläkään ole ymmärtänyt tätä yhteistä puolustus neuvottelua. Miksi me emme pysty ratkaisemaan tämän Naton ja Venäjän välistä asiaa? Mr. Schulz, please. Herra Schulz, olkaa hyvä. Meine Frage an Herrn Hanson. Kysymys herra Hansonille. Mikä antaa meille perustelun ö, toivon siitä, että VTOn on liittymisen kautta Venäjän oikeusturva lisääntyisi. Venäjän ei ole mikään oikeusvaltio, jopa e- entinen ö, presidentti Medvedev aina valitti oikeuden nihilismistä ja korruption ehkäisyssä ja torjunnassa ei ole päästy askeltakaan eteenpäin viime vuosina. Korruptio on osa järjestelmää. Milläkään naivi toivo meillä on siitä, että VTOhon liittyminen jotenkin parantaisi oikeusturvaa maassa. Ja sitten kysymys herra Svobodalle tehän jo nimeltänne, olette sitoutuneet vapauteen. Eikö me ketö virhettä, jos sanomme, että matkustamisen vapaus on yhtä kuin vapaus. Venäjällä hän on matkustamisen vapaus. Eikö olisi tärkeää muistuttaa, että muut vapaudet puuttuvat Venäjällä esimerkiksi mielenosoituksia ei saa järjestää, kokoontumista, sen vapautta ja mielipiteen vapautta rajoitetaan. Viisumivapaus ei varmastikaan ole suurin ongelma tällä hetkellä. Jaakonsaari. Edustaja Jaakonsaari thank you very much. Kiitos. Tämän selvityksen johtopäätöksissä on painotettu kovasti öljyn hintaa. En ole yhtä mieltä siitä, että olisi niin, että jatkuvasti korkea öljyn hinta voisi heikentää uudistusvaatimuksia ja öljyn romahtaminen taas voisi lisätä kiireellisyyttä, mitä uudistuksiin tulee. Voi olla aivan eri tavallakin. Ajatellaanpa Kiinaa. Sanotaan, että se, että toivotaan parempaa tulevaisuutta, tuo tullessaan jotakin hyvää, mutta, mutta vision romahtaminen ja Venäjän tapauksessa öljynhinnan romahtaminen, minusta ne eivät merkitse sitä, että ne vaikuttaisivat siihen, että tarve uudistuksille tulisi kiireisemmäksi. Sen sijaan se päinvastoin saattaa lisätä sitä, että ääriryhmät saavat voimakkaamman aseman, koska keskiluokka menettää toivonsa ihmiset menettävät toivonsa. Se voi merkitä sitä, että jopa fasismin todennäköisyys on suurempi. Näin sanovat monet asiantuntijat, ennen kaikkea Suomessa, että tällainen elintason romahtaminen on hyvin vaarallinen kysymys. Eikä sen sijaan lisää sitä, että uudistusten tarve olisi kiireellisempi. Milan Mon. Edustaja Milamon. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti kaksi kysymystä. Vuoron esitellä mitä odotetaan Venäjältä G20 seuraavana puheenjohtajavaltiona. Mitä ovat eh, Venäjän tavoitteet tuolla foorumilla? Miten näette, että miten Euroopan unioni näkee Euroopan unionin? Miten se ei ole koskaan mitään sitä suurempana ja tärkeänä maailmanlaajuisena toimijana eh, suhteessa suurempiin maihin? mutta tällä hetkellä Euroopan unioni joutuu selviytymään valtiovekakriisistä, talouskriisistä. Miten näette, miten Venäjä näkee Euroopan unionin tilanteen tällä hetkellä? Kiitos. Ultimo intervento, kollega Schöpflin. Viimeinen puheenvuoro, kollega Schöpflin. Thank you, President. A warm welcome to my... Kiitoksia puheenjohtajia ja lämmin tervetuloa toivotus Phil Hansonille vahvalle kollegalleni pari kysymystä. Kuinka demokraattinen taantuma vaikuttaa työmarkkinoihin. Tämä vaikuttaa talouteen selkeästi. Ja näettekö te, että työmarkkinoiden taantuminen aiheuttaisi äh, maahan muuttoa Venäjälle ja sosiaalisten ongelmien kasvua? Bene, abbiamo concluso le richieste di intervento. Hyvä. Puheenvuoropyynnöt päättyivät tähän. Teillä on nyt mahdollisuus vastata. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Thank you all for... Kiitos melkoisista sarjasta kysymyksiä. En tiedä, pystynkö vastaamaan täsmällisesti niihin kaikkiin. Monet kysymykset liittyivät koko oikeusvaltion kysymykseen tai siihen, miten heikko oikeusvaltio Venäjällä on kysyttiin, miksi VTO-hon liittyminen vaikuttaisi tähän. Minusta voimme nähdä, että Kiina, joka liittyi VTO-hon, on maa, jossa on melkoisia puutteita oikeusvaltion osalta, joten siis ei ole olemassa mitään takuita. Toivo on, että vaatimus täyttää tiettyjä kansainvälisiä normeja, esimerkiksi teknisessä valvonnassa äh, tai äh, fytosanitääristen vaatimusten osalta, elintarvikkeiden osalta. Nämä saattavat olla aika pieniä yksityiskohtia, mutta ne kuitenkin vaativat sitä, että jatkuvasti joudutaan vastaamaan vaatimuksiin kansainvälisiltä kumppaneilta jos on VTOssa on vastattava tähän. Se on voimakasta painetta, mutta se on kuitenkin jotakin, mikä ajaa asioita siihen suuntaan, että noudatetaan kansainvälisiä normeja, tai ainakin yritetään sitä. Suhteet EU-hun. Erittäin vaikea kysymys. Minusta Venäjän arvio EUsta aina on ollut ja siis tarkoitan nyt hallitsevaa eliittiä, hallitsevan eliitin arvio on ollut, että, että tämä on organisaatio, joka antaa paljon ääntä pienille maille. Venäjä ajattelee asioita usein alueellisten valtatekijöiden, valtavoimien osalta, ja Venäjä pyrkii määrittelemään, mitä ovat ne alueelliset vallat, joiden kanssa se ylipäätään on kiinnostunut toiminnan, niin mistä sen pitää olla kiinnostunut. Muista se ei halua edes piitata ja, ja minä en välttämättä ymmärrä, mistä on kysymys EU-tapauksessa. Se on osa ongelmaa. Onko seuraava askel, joka voisi olla jäsenyys OECDssä, voisiko se antaa jotakin uutta näkemyksen EUsta – Yksi etu on se, että prosessi, joka liittyy OECD liittymiseen, antaa EUlle tiettyjä mahdollisuuksia puuttua asioihin. EU voi sanoa, että emme ole, ei olla tyytyväisiä oikeusvaltiopuutteisiin tai lainsäädännön puutteisiin, mutta kun Venäjästä tulee OECDn jäsen, mikä saattaa tapahtua hitaammin kuin Venäjän johto toivoo, niin silloin kenties enemmän painetta joka kohdistuu markkinakilpailuun Venäjällä. Tätä on hiukan käsitelty raportissa. Venäjällä on paineita, joka kohdistuu tuotteiden markkinointisäädöksiin. Ja Venäjän viranomaisten kanssa keskustella saattaa todeta, että viranomaiset voivat samaa kieltä, haluavat samoja tuloksia kuin tekin monet, valtavan monet venäläiset asiantuntijat ehdottavat uudistuksia, jotka liittyvät nimenomaan maan strategiaa vuoteen 2020 saakka nimenomaan talouden osalta. Ja puhutaan siihen, että tarvitaan yhtenäisiä toimintamahdollisuuksia yrityksille, että on riippumaton oikeuslaitos, jotka ovat tällaisia eh, tavanomaisia liberaalia reseptejä, joita käytetään. Ja tämän Venäjän vakiintuneen establishmentin puitteissa on liberaaleja ja heidänkin kanssaan keskustellaan siitä, miten päästä pisteestä A pisteeseen B. Joudun välttämättä hyppäämään erinäisten kysymysten yli, mutta sitten palaan tähän äh, väestökysymykseen. Olemme puhuneet, tottuneet siihen ajatukseen, että Venäjän väkiluku on laskenut. Viimeisin äh, väestölaskenta siinä oli korjaus väkiluvun määrään. Ja vasta aivan äskettäin työtä tekevän väestön määrä on alkanut vähentyä, ja tästäkin on maininta raportissa. Venäjän valtion statististen organisaation keskimääräinen vaihtelu tämän osalta mukavattuna maahanmuuttoväestö on vähenevä 10 miljoonaa, hiukan alle 10 miljoonaa vuoden 2010 ja 2020 välillä. Se on aika huomattavaa. Ja tämä on yksi pääsyy siihen, miksi odotetaan, että Venäjän päätöksentekijät joutuvat kovasti etsimään väyliä, jolla saadaan aikaan parempaa tehokkuutta. On siis kannustimia muutoksiin, mutta maahanmuutto on aika mutkikas, koska venäläiset haluavat pätevämpiä maahanmuuttajia, kuten useimmat maat kautta maailman, mutta mitä Venäjä saa, on vähemmän pätevää työvoimaa ennen kaikkea entisistä neuvostotasavalloista. Ja tämä maahanmuuton lähde on sellainen tekijä, joka lisää myös sosiaalista jännitettä, joten tähän liittyy ongelma. Prego, presidente Svoboda. Olkaa hyvä, puheenjohtaja Svoboda. Niin, haluaisin vastata kollega Schulzin kysymykseen. Minä en käsitellyt tätä matkustamisen vapautta vapauksien joukossa, vaan ainoastaan kun puhuin maan uudistumisesta ja avautumisesta ja keskiluokan yhteyksistä, ei matkustusvapaus tai viisumivapaus varmastikaan ole prioriteetti, mutta yhteydet ovat tärkeitä, eikä mielestäni kuitenkaan ole pelkästään kyse siitä, että meidän tulisi vain tukea tätä erilaista ohjelmien kautta. Tällaiset yhteydet ovat mielestäni erittäin tärkeitä, erityisesti jotta voimme tukea näitä vapausliikkeitä Venäjällä ja antaa niille avustusta. Kiitoksia kaikille keskusteluun osallistuneille. Nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Said El Kadrawin selonteko suhteista Masrekmaihin vastaavan valtuuskunnan vierailusta Egyptiin, joka tapahtui 30. huhtikuuta 4. toukokuuta 2012 siis valtuuskunta kävi eh, silloin eh, Egyptissä ja on tavannut Egyptin viranomaisia, eh, Egyptin parlamentin jäseniä ja kansalaisyhteiskunnan ja uskonnollisten yhteisöjen edustajia. Joten pyytäisin, että kollega esittelee meille tämän vierailun tulokset, antaa mielipiteensä ja näkemyksensä Egyptin tämänhetkistä tilanteesta, mitä tulee eh, sen poliittiseen, taloudelliseen ja turvallisuuteen liittyvään tilanteeseen. Kiitoksia. Om mij de gelegenheid te geven om hier verslag uit te brengen van eh, ons bezoek. Kiitoksia hyvin paljon. On erittäin hienoa, että minulla on mahdollisuus puhua teille tästä vierailusta Egyptiin muutama viikko sitten. Tämän ensimmäinen interparlamentaarinen valtuuskunta, joka vieraili maassa muutama kuukausi sitten järjestettyjen vaalien jälkeen. Ja te tiedätte, että suuri muutos tapahtui tuolloin. Islamistisia puolueita edustavat pääsevät enemmän edustetuiksi. Tämä oli suuri poliittinen mullistus, vapaus, puolue, joka on Musmi veljeskunnan kuntaliitoksissa pääsi edustuksi. Ja myöskin salafistit, tämä oli siis suuri mullistus. Tällä hetkellä minun täytyy sanoa, että hallitus on vielä, hallituksen roolia hoitaa vielä suuresti armeija, joten muutos ei ollut vielä valtava, mutta ja, ja armeija edelleen hoitaa tiettyjä rooleja, joita presidentti hoisi presidentti Mubarakin hallinnon aikana, joten tilanne ei vielä ole kovinkaan selkeä. tilanne on siis vielä epäselvä ja sitä voitaisiin kuvailla poliittisena kaauksena. Tämä on aiheuttanut tiettyjä konflikteja viime kuukausina ja viikkoina. Tämä johtuu siitä, että islamistien rooli vahvistuu toisaalta ja toisaalta jatkuvasti armeijalla on osaltaan vahva sija Armeija on sanonut, että heidän tarkoituksena on varmistaa, että valta siirtyy siviiliviranomaisille heti, kun uusi presidentti on valittu, mutta näin ei tietenkään vielä ole tapahtunut. Tämänhetkinen poliittinen konteksti on seuraava. Ensinnäkin presidentin vaalit ovat 23. päivä toukokuuta Eli ne järjestetään pian. Samaan aikaan on paljon keskustelua, joka keskittyy uuteen perustuslakiin. Tällä hetkellä ei vielä ole selvää, onko tämä perustuslaki hyväksytty ennen vai jälkeen presidentinvaaleja, mutta ei ole selkeä, olisiko sitä mahdollista hyväksyä ennen presidentinvaaleja. Tämän vuoksi kontekstipolitiikassa on tällä hetkellä hiukan epäselvä. Presidentin perustuslaillinen asema ei siis vielä ole määritelty ja tilanne on hyvin epäselkeä. Presidentin vaaleja varten on lopullinen ehdokaslista olemassa, mutta monet kandidaatit, ehdokkaat, jotka haluaisivat ehdokkaiksi, erityisesti salafiitit, on poistettu listalta ja tämä on aiheuttanut hyvin paljon härtymistä salafiittien keskuudessa. Viime viikolla esimerkiksi kaduilla oli mielenosoituksia ja levottomuuksia, eikä ole täysin selkeää, mikä nämä aiheutti armeija on välillä puuttunut tapahtumiin, jotta levottomuuksia ei tapahtuisi enempää. Hyvin väkivaltaisia kohtauksia on tapahtunut ja 11 henkilöä kuoli. Kairossa on ollut suuria mielenosoituksia. Tämä siis osoittaa, että tilanne on melko kaoottinen. Poliittisiin liitoksiin liittyen meille ei aina ole kovinkaan selvää, mikä poliittisten kumppanuuksien taustalla on. Kaksi ehdokasta, jolla on hyviä mahdollisuuksia voittaa vaarit Amu Futu ja Amit Musa. Amit Futu on henkilö, joka on alun perin muslimiveljeskunta kuntaa edustava taustaltaan, mutta hän on eronnut liikkeestä, koska hän halusi presidentin vaaleihin ehdokkaaksi. Tällä hetkellä muslimiveliskunta on sanonut, että he eivät esitä omaa ehdokastaan presidentin vaaleihin. Joten siis tämä mainittu henkilö, hänet, häntä pyydettiin poistumaan tai hänet poistettiin liikkeestä. Michael Nabil, jonka me tapasimme, kuten muutkin henkilöt, joita tapasimme, haluavat tukea rauhallisempaa tilannetta. Salafistit ovat todenneet, että he tulevat esittämään omaa ehdokastaan vaaleihin vähemmän karismaattista ehdokasta, mutta ei ole kovinkaan selkeä, kuinka paljon tukea tämä henkilö tulee saamaan, vaikka muslimiveliskunnalla on paljon tukea väestön keskuudessa yleisesti ottaen. Ja tämän vuoksi ehdokkaan oletaan saavan paljon tukea ei ole todennäköistä, että kukaan ei saa yli 50 prosenttia äänestä 23. päivä toukokuuta, joten toinen kierros tullaan järjestelmään todennäköisesti presidentin vaaleissa. Viime kuukausina parlamentti on muuttunut yhä epäsuositummaksi. Parlamentin istunnot televisioidaan. Tämä tarkoittaa sitä, että egyptiläiset voivat seurata reaaliajassa, mitä parlamentissa tapahtuu. Kaikki on hyvin läpinäkyvää, mutta tämän toinen puoli on se, että ihmiset ovat vetäneet omia johtopäätöksiään ja he ovat sitä mieltä, että parlamentti ei ole keskittynyt perusongelmiin, joita Egyptissä on. Esimerkiksi he ovat keskustelleet naisten iän muuttamisesta. Ja meitä huolestutti myöskin se, että kansalaisjärjestöjen rooli Egyptissä ei ole sellainen, että se voitaisiin hyväksyä. Se ei vastaa sitä, mitä me toivoisimme, mutta kuten sanoin, tavalliset egyptiläiset eivät ole sitä mieltä, että nämä asiat olisivat ydinkysymyksiä heidän elämässään. Ja tämän vuoksi ja myös siksi, että parlamentin jäsenet, jotka ovat salafisti taustaisia tai muslimiveljeskunnasta, eivät ole kovinkaan kokeneita parlamentissa toimijoita. Voitte kuvitella, kuinka työ on edennyt. Kaikki nämä asiat ovat siis aiheuttaneet vaikeuksia meidän vierailumme aikana. Tilanne on hyvin erityinen. Me tapasimme herra Al-Sadadin, joka on mediakomitean, ihmisoikeuskomitean johtaja ja El Salavin ja Suran herra Kadatnia emme pystyneet äh, tapaamaan. Hän on parlamentin puhemies tällä hetkellä. Tämä johtui juuri siitä, että levottomuuksia oli käynnissä virallumme aikana, mutta tapasimme herra Musson, joka on presidentinvaaleissa äh, näkyvä henkilö, ja hän on tietyllä tavalla ollut siltojen rakentajana vanhan hallinnon, vallankumoushallinnon ja armeijan välillä. Hän pyrkii siis rakentamaan yhteyksiä kaikkien näiden eri liikkeiden ja ryhmien välille, mutta on vaikeaa äh, tällä hetkellä nähdä, mikä tulos tulee olemaan. Me myöskin tapasimme naisjärjestöjen ja nuorien sekä kansalaisjärjestöjen edustajia eri uskonnollisten järjestöjen ja yhteisöjen edustajia. Me siis tapasimme hyvin paljon eri äh, henkilöitä ja on selkeää, että tällä hetkellä on äh, toivoa ja halua ryhtyä äh, rakentavaan dialogiin Euroopan parlamentin kanssa. Olisi mukavaa, että tämä olisi mahdollista, kun tilanne on kehittynyt Egyptissä on ähm, ulkoasiain äh, Egyptin parlamentin ulkoasian valiokunnan puheenjohtajan on Elmar Brock kutsunut vierailemaan Brysselissä ja hän on hyväksynyt tämän kutsun. Voitte kuvitella, että tilanne ei ole talouden suhteen poistaan kovin helppo, sillä turismiin äh, tapahtumat ovat vaikuttaneet hyvin negatiivisesti kaikilla kansalaisilla ei ole samanlaista ostovoimaa kuin heillä oli menneisyydessä, mutta esimerkiksi Kairossa turismi on 15 prosenttia siitä, mitä siellä oli ennen. Investointien määrä on laskenut hyvin dramaattisesti ja on merkkejä siitä, että turismi ei ole vahvasti nousussa – jotakin toivoa talouskasvusta on kuitenkin olemassa ja siksi toivomme, että Egyptin olisi mahdollista rakentaa talouttaan ja kasvattaa kasvutasoa melko nopeasti heti, kun tilanne vakautuu. Odotan innolla kysymyksiänne. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon tästä esityksestä. Ensinnäkin kollega Pötterin, olkaa hyvä. Herzlichen Dank, Herr Sydämelliset kiitokset puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Said El Quadrauia eh, hänen kertomuksestaan ja haluaisin kysyä, eh, oliko seuraavalla tapahtumalla merkitystä hänen vierailullaan. Kollega El Quadraui, te tiedätte varmaan, että kansainväliset järjestöt, kuten yhdysvaltalainen säätiö, International Republican Institute – ja Democratic National Institute, mutta myös eurooppalainen Konrad Adenauer-säätiö, jonka puheenjohtaja minä olen, on joutunut lopettamaan toimintansa siellä ja näiden eh, säätiöiden työntekijöitä on syytetty. Myös kaksi Konrad Adenauer-säätiön työntekijä joutui oikeuden eteen. Onko eh, tässä ollut merkitystä? Tämä on nostettu esiin teidän vierailunne aikana. Meille eh, tämä on ollut ikävää, mutta mm, myös muiden arabimaiden kehitykselle on todella vaarallista, jos kieltäydytään yhteyksistä kansainväliseen yhteisöön ja muihin maihin ja pyytäisin, että nostaisitte tämän esiin myöskin valtuuskunnassanne, koska ähm, se on tärkeää demokraattisen kehityksen kannalta näissä maissa ja Euroopalla on tässä avainrooli. Voisitteko sanoa jotain tästä? La parola Kiitoksia ja seuraavaksi kollega Bröpels. Kollega, prego. Dank u wel, eh, voorzitter. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. Minulla on ollut mahdollisuus osallistua myös tähän matkaan ja haluaisin kiittää selvästi kollega Elka Dauja eh, tästä hyvin kattavasta esityksestä, jonka hän juuri piti. Haluaisin vielä tarttua yksittäisiin kysymyksiin, jotka minusta henkilökohtaisesti olivat erityisen tärkeitä. Tässä nimittäin ei mainittu sitä, että meillä oli tilaisuus tavata myöskin Arabiliiton pääsihteerin kanssa. Minusta se oli hyvin mielenkiintoinen keskustelu, jonka hänen kanssaan kävimme. Pääsihteeri ei pelkästään maininnut Syyriaa, vaan myös Egyptin roolin ja Arabiliiton roolin, rooli, jonka se ottaa itselleen lähi rauhanprosessissa – hän mainitsi myös kysymyksiä, jotka liittyvät EUn kantaan. Kysymme, mikä on kvartetin rooli, ja hän painokkaasti viittasi siihen, että hänen mielestään kvartetti, meidän pitäisi itse asiassa luopua siitä, ja meidän pitäisi jättää kaikki turvallisuusneuvoston hoidettavaksi, jotta Arabiliiton 2002 Beirutissa antama julkilausuma voitaisiin panna toimeen. Israel ei, olisi, ei ole koskaan käsitellyt tätä julkilausumaa, mutta nyt se jälleen pitäisi täysin panna toimeen. Lisä näkökanta oli se, että Said viittasi erinäisiin kutsuihin, kutsuihin, joita on esitetty ulkoasevalikunnan puheenjohtajalle ja muille henkilöille. Parlamentin ihmisoikeusasioiden valiokunnan puheenjohtaja pyysi itse, että hänet kutsuttaisiin eh, Brysseliin. Ja minä olen ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtajalta herra Lochbilleriltä kysynyt, olisiko hän valmis yhdessä muiden ryhmien edustajien kanssa käymään keskustelua asiasta. Kysymys on konkreettisesta su- suunnitelmasta, jonka tämä Egyptin parlamentin ihmisoikeusvaliokunnan puheenjohtaja oli tehnyt, joka liittyy ihmisoikeuksiin Egyptissä, ja hän olisi keskustella tästä. Sitten keskusteluita käytiin erinäisten nais- ja nuorisojärjestöjen edustajien kanssa, joilla myös on ollut tärkeä osuus vallankumouksessa. Saatamme todeta, että nämä järjestöt ovat hyvin pettyneitä nykyiseen tilanteeseen. Niiden mielestä saavutettiin aivan liian vähän niistä vapauksista, joiden puolesta he taistelivat vallankumouksen yhteydessä. Heidän mielestään nykyisessä hallituksessa tilanne on se, että ihmisoikeuskysymyksiä ei käsitellä enää lainkaan, että on olemassa konflikti hallituksen ja parlamentin välillä, joka kenties on ratkaistavissa sitten, kun saadaan uusi hallitus. Ja lopuksi asia, joka ei niin yksiselitteisesti noussut esille lehdistötiedotteesta, mutta jossa EU voisi pyrkiä saman aikaan riippumattomia selvityksiä, nimittäin kysymys on armeijan väkivaltaisista toimista toinen ja kolmas toukokuuta mielenosoitusten yhteydessä USA on pyytänyt selvitystä asiaa, niin meidän pitäisi myöskin ottaa omaksemme tämä sama vaatimus. Muuten voin sanoa, että olen yhtä mieltä siitä, mitä Said juuri kertoi. La parola alla collega De Casea. Ja seuraavaksi kollega De Kaiser. Oui, moi je voudrais remercier bien sûr. Kyllä haluaisin kiittää Saidia omalta osaltani ja koko valtuuskuntaa tästä matkasta. Ja raportista, jonka tänään meille annoitte, on totta, että meille, jotka emme ole paikan päällä ja vaikka paikan päällä oltaisiinkin, on vaikea nähdä selkeästi tätä egyptiläistä siirtymäkautta ja niitä elementtejä, jotka ovat äh, siihen liittyviä mielenkiintoisia, ehkä hiukan pelottavia. Minä en ehkä täysin ymmärtänyt, ketä Said nyt on presidentinvaaleissa yhä ehdokkaana. Ymmärsin, että salafistit on poistettu ehdokaslistalta. Tämä on jo helpottavaa se, jos nyt voin sanoa näin. Ja sitten oli muita ehdokkaita, jotka on suljettu pois. Sitten Omar Suleman, hänen poissulkemisensa tässä minusta on kysymys, joka nousee esiin. Meidän tulee mielestäni armeijan suhteen esittää muutamia kysymyksiä armeijan roolin suhteen tässä siirtymiskaudessa. Lopultakin, jos joku ehdokas on suljettu pois, ketä he sitten tukevat? Kuka on lopultakin armeijan oma ehdokas? Ketä he tulevat tukemaan? Tämä on mielestäni hyvin tärkeä kysymys. Sì, si, aggiungo una mia domanda. Lisään vielä kysymyksen omaltakin puoleltani. Ette puhu italiaa. Ette vielä. No. Kysymys. Ihan pieni kysymys. Mitkä ovat ne syyt, jotka johtivat siihen, että salafisti ehdokas Ismail Dalle äh, jätettiin presidenttiehdokaslistan ulkopuolelle? Onko mitään virallisia konkreettisia syitä tälle? Jos ei muita kysymyksiä ole, niin voitte vastata. over Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnä tähän viimeiseen kysymykseen presidenttiehdokkaista. Vieläkin on kymmenen ehdokasta ää, äh, eri ää, äh, poliittista leireistä. Kolme heistä ovat erityisen hyvällä siellä. Abul Futu, jota salafistit tukevat, häntä pidetään maltillisena muslimina. Ja ilmeisesti myös bloggarit tukevat, bloggaajat tukevat häntä. Hän siis kuvastaa innovaatioita. Sitten hallituksen tai armeijan puolelta on entinen pääministeri, joka on e, ehdokas, sitten muslimiveljeskunnan ehdokas ja sitten Abu Musa, joka on yksi harvoista, e, joka on koko Egyptissä tunnettu. E, se ei välttämättä tarkoita, että hän saisi hyvin paljon ääniä, mutta vaali kyselyt tai mielipidetiedustelut, jotka ovat erityisen tärkeitä, niin niissähän hänellä on hyvä asema. Jotkut ehdokkaista on jätetty ulkopuolelle muun muassa salafistien ehdokas, koska hänen äidillään oli äh, kaksoiskansalaisuus. Hän oli siis sekä egyptiläinen että amerikkalainen, ja tämä on siis ilmeisesti äh, syy äh, ehdokkuuden hylkäämiseen. Se on muodollinen syy. Minä lähden siitä, että tämä ei ole mikään ö, sattuma. Haluttiin löytää joku syy ja yritetään puuttua asioihin mahdollisimman pitkälti, mutta tämä on se muodollinen syy sille, että hänen ehdokkuutensa hylättiin, koska hänen äitinsä kautta ö, saatettiin ö, tehdä yhteys Yhdysvalt listoihin. On ehkä yllättävää, että kyseessä on nimenomaan salafistien ehdokas. Kollega Pötteringille voin sanoa, että voin vahvistaa, että kansalaisjärjestöjen ja säätiöiden aihe oli erittäin tärkeä. Meidän vierailullamme nostimme sen esiin useissa kokouksissa ja ilmaisimme huolemme ja kysymme myös, miksi näin on toimittu. Ja lehdistötiedotteessammekin tämä asia nostettiin esiin. Oli noin 25 toimittajia, jotka osallistuivat tähän lehdistötilaisuuteen. Se oli siis varsin menestyksekäs lehdistötilaisuus. Miten tähän pisteeseen tultiin? Me oletamme, että sotilashallitus halusi parantaa suosiotaan ja puuttumisellaan säätiöihin osoitti, että me vastustamme ulkomaalaisten puuttumista asiaan ihan riippumatta siitä, mitä ulkomaalaiset yritykset tai yhdistykset tai säätiöt tekevät, niin ne tukevat ulkomaalaisia puolueita ja tämä Egyptissä on saanut jonkinlaista vastakaikua ja myöskin tukea noin keskivertokansalaisen mielessä, mutta nyt on myös kritisoitu hyvin paljon tätä toimintaa ja on myönnetty, että ollaan menty ehkä vähän liian pitkälle. Nyt keskustellaan uudesta kansalaisjärjestölaista parlamentissa ja äh, nähtävästi yritetään saada aikaan äh, ratkaisua tilanteeseen. Esitetään vaatimuksia äh, kansalaisjärjestöjen avoimuudesta, myöskin niiden rahoituksen avoimuudesta – mutta ei haluta kuitenkaan tulevaisuudessa sulkea ketään jo ennalta pois. Me olemme keskustelleet kansalaisjärjestöjen ihmisoikeusaktivistien kanssa siitä, kuinka järkevä tämä uusi laki on. He sanovat meille, että nyt ei ole oikea aika käsitellä tällaista lakia kolme viikkoa ennen presidentinvaaleja, jotka sitten kuitenkin muuttavat tilannetta täysin tämänhetkinen kansalaisjärjestölaki olisi ihan riittävä työn takaamiseen. Ei ole mitään syytä muuttaa sitä nyt, ellei sitten asiaa uudisteta perustavanlaatuisesti. Ja pitäisi ehkä ottaa oppia Tunisian ja Libyan kansalaisjärjestölaista, jota kansalaisjärjestöt itse pitävät hyvin myönteisenä. Tilanne on se, että tietyt tahot haluavat käyttää tämänhetkistä tilannetta hyväkseen, jotta tietyillä kansalaisjärjestöillä elämä olisi vaikeampaa. Ja viranomaisten valvontaa kansalaisjärjestöistä halutaan vahvistaa. Kuinka pitkälle tämä menee, mutta herra joka oli ihmisoikeusvaliokunnan puheenjohtaja, sanoi meille, että kyllä tilanne tulee järjestymään. Tässä on kyse hyvin avoimesta henkilöstä, jolla on maltillisia mielipiteitä ja minä toivon, että hän tulee pian vierailemaan luonamme. Kiitoksia Frida Prepols täydennyksistä, mutta vielä ei tiedetä, mihin suuntaan tämä lakialoite menee. Me puhuimme tästä ja tulemme tätä seuraamaan. Kiitoksia. Bene, grazie per la relazione. Kiitoksia tästä ja vastauksista. Mennään seuraavaan kohtaan. Emer Kostelon selonteko suhteesta Palestiinan lakia säätävän neuvostoon vastaavan valtuuskunnan vierailusta Palestinaan 2-5. huhtikuuta 2012. tärkeät kansalliset sitoumukset äh, ovat äh, aiheuttaneet sen, että herra Costello ei voi olla täällä tänään, mutta valtuuskunnan varapuheenjohtaja Margareta Auken tulee äh, antamaan meille selon teon. Valtuuskunta vieraili Jerusalemissa ja miehitetyillä alueilla ja nyt pyytäisin, että arvioisitte tilannetta. Kuuntelemme teitä mielenkiinnolla. Kiitoksia. Eh, and of course, eh, Emma regrets that she cannot... Kiitos puheenjohtaja. puheenjohtaja Valtuuskunnan puheenjohtaja Valkista ei voi olla paikalla. Kävimme paikalla. meitä oli viisi jäsenten eri maasta, viidestä eri maasta ja neljästä eri ryhmästä. Yksi jäsenistämme oli sekä Israelin että Palestinan valtuuskunnan jäsen – joten hän selkeästi näki 20 tunnissa, mitä oli tapahtumassa. Tämä on vulgaalisista tiedotteista, joka on jaettu. Se on parhaita, mitä on tehty, lyhyt, mutta sisältää kaikki johtopäätökset. Valtuuskunta oli hyvä. Me voimakkaasti tartuimme kysymyksiin. Mutta minun on myös todettava, että johtopäätös on se, pahoittelen kielenkäyttäni, mutta Israelin hallituksen kyyninen strategia näyttää olevan menestyksekäs Israelille. Palestiina ei enää ole. Palestiina on jaettu, alueita ei ole. Se on jaettu neljään viiteen pieneen alueeseen, jotka eivät ole yhteydessä toisiinsa. Ja kun on Oslosopimuksen mukaiset A, B ja C-alueet, se, minkä piti olla väliaikainen ratkaisu. Nyt alue C on se, mikä antoi perustelut Israelille vain liittää alueet C omaan alueeseensa. Alueilla E ja B viedään kuitenkin pohjaa pois palestinalaisten autoriteetilta, joten on vaikea ylläpitää visiota siitä, että syntyisi kaksi valtiota, jotka elävät rinnakkain rauhanomaisesti ja niin, että kummallakin on tunnustetut rajat, niin kuin kansainvälinen oikeus edellyttää. Sanoisin jopa, että veromaksien varoja me vain maksamme, me rakennamme palestinalaisille Israelin armeija alueella C tuhoaa sen, mitä rakennamme. Emmekä me saa rahoja takaisin. Saksa, Tanska, Puola, niiden pitäisi pyytää rahat takaisin, kun tuhotaan se, mitä on rakennettu. Joten ainakin heitä pitäisi, heitä pitäisi vetää vastuuseen tästä. Valtuuskuntamme on edelleenkin voimakkaasti kahden valtion ratkaisun kannalla, vaikka se näyttäisi enää oikein sopivankaan – Palesti, ei Palestinan vuoksi pelkästään, vaan myös Israelin vuoksi, koska kukaan ei näe, mikä on näkymä kummallekaan ilman kahden valtion ratkaisua. Tai mikä se on sitten se näkymä, joka on, se ole mikään hyvä kummallekaan osapuolelle. Saitoimme siis tehdä johtopäätöksen, jota me laitteet tekstin tällä tavalla, mutta sanomme, että Oslo on kuollut, Oslo ei toimi. Ja nyt sitä käytetään perusteluna sille, että maa ryöstetään. Se, mitä voidaan nähdä, on se, että kun me tarkastelemme vankeja, parlamentti on käsitellyt vankikysymystä, tämä on aika pateettista. Tanskassa me puhumme niin paljon tanskalaisista, joka on vankittuna Bahrainissa, joka, käy, joka on nälkälakossa, ja me olemme hyvin järkyttyneitä ja hälyttyneitä tilanteesta. Mutta tiedättekö, kuinka montaan nälkä lakossa siksi, että he ovat niin sanotusti hallinnoista syystä pidätettyinä Palestinassa. Heitä on 700, jotkut heistä ovat kuolematta. Ja mitä tapahtuu, jos heitä he alkavat kuolla? Heidän tapaukseen kieltäydytään käsittelemästä, eikä ole mitään oikeuskäsittelyä, he vain istuvat pidätettyinä. Puolet Palestinan miespuolista väestöstä on ollut vankilassa. Totta kai he tuntevat kaikki toisensa tätä, tästä syystä. Minusta meidän pitäisi tehdä tälle asialle jotakin, ja nopeasti ja ponnekkaasti. Sanoisin siis vielä, että 250 lasta on myös pidätettynä tehdäkseen selväksi, minkä asian kanssa olemme tekemisissä, mutta monethan tietävät jo tämän. Mitä EU voisi tehdä? Kun meillä oli tapaaminen edun suurlähettilään kanssa, kvartetin kanssa – oli melko lailla selvää, että EU on ainoa kvartetin jäsen, joka ylipäätään tekee jotakin. EU voisi todella tehdä jotakin nyt. Meillä on jotakin suosituksia. Meillä on lista siitä, mitä voitaisiin tehdä. Ensinnäkin ilman mitään sanktiota tai saartoa meidän pitäisi pyytää komissiota nyt panemaan toimeen lainsäädännön, joka koskee siirtokuntien tuotteita. Kysymys on siitä, että kuluttajat, ne tuotteet, se, että ne eivät saa suosituimuskohtelua, koska on laitonta antaa näille tuotteille suosituimuskohtelu. Israelin on varmistettava, että tätä ei tapahdu, mutta ei ole jäsenvaltioiden tehtävä tehdä sitä. Niin kuin asia nyt hoidetaan, komission täytyy pistää tämä laki toimeen, ilmoittaa Israelille, että kysymys ei ole pelkästään merkinnöistä Israelin valmistettava, että tuotteita ei saa tulla siirtokunnista, joille annettaisiin suositumuskohtelu. Toiseksi, meidän pitäisi tehdä myös sangen selväksi, että josta tehdään EU-kysymys, silloin AKA-sopimuksen osalta Israelin aseman korottaminen olisi erittäin huono viesti Palestinan suuntaan, koska se nähtäisiin palkintona Israelille. Me kuulimme, että yhä enemmän ollaan menossa tälle alueelle. Tässä saadaan paljon vähästä. Äskettäin Palestinan ulkoministeriö käymässä täällä ja sanoi, että jos tällainen aseman korottaminen tapahtuu, se nähdään ikään kuin EU olisi lyömässä laimin, olisi piittaamatta kaikista, mitä tapahtuu. Mitä EU voisi tehdä yhdessä on se, että Israel ei voi taloudellisesti vastuussa silloin, kun meidän hankkeitamme tuhotaan. Voisimme sanoa, että hyvä on rahat takaisin. Se voitaisiin tehdä. Sitten lisäisin, että jäsenvaltiot, jäsenvaltiolle pitäisi siis sanoa, että meillä ei ole mitään yhteistä EUn ulkopolitiikkaa, kaikki tietävät sen, ei me tarvitse teille kertoa, mutta usein me toimimme ikään kuin sellainen politiikka olisi olemassa. Ja jos vain kolme neljä jäsenvaltiolla on veto-oikeus, kuitenkin meidän pitäisi liittyä toimia niin, että me haluaisin mainita YK yleiskokouksen. Kun meillä oli tapaaminen lähettiläämme kanssa, hän sanoi, että, tai meille sanottiin, että palestinalaiset eivät käyttäneet tilaisuutta hyväkseen yleiskokouksessa, koska EU teki tarjouksen, että jos he ottaisivat tämän tarjouksen vastaan, kaikki jäsenvaltiot tukisivat heitä, mutta ty- tuo lupaus oli tyhjää. He eivät voineet saada edes samaa asemaa kuin Vatikaanilla on. Se oli tyhjänpäiväinen tarjous, ja totta kai Mahmoud Abbas eh, ei voinut hyväksyä sitä ja palata, eh, palamaan kansalle, että me saimme EUlta tyhjää. Kun saattavat saada kuitenkin enemmistön eh, sellaisen asemaparannuksen taakse, joka oli korottamassa heidät Vatikaanin tasolle edes. Kysymys on valtio valtiota toiminnasta. Tämä on hirvittävä viesti, jonka me olemme lähettämässä Palestiinaan. Sillä jos se käyttää, Palestina käyttää väkivaltaa, heidät tuomitaan helvettiin. Jos he käyttävät rauhanomaisia keinoja, heidät unohdetaan. Me jopa sitten syytämme heitä siitä, että he kääntyvät YK puoleen ja että he ottavat yksipuolisia askelia. YK on laillisin järjestelmä, joka ylipäätään on rauhanomainen ja sen noudattaa kaikkia sääntöjä. Ja totta kai YK EUn pitäisi kiittää heitä tästä eikä rankaista heitä tästä. Ja sanoa, että totta kai meidän pitää käyttää kansainvälisiä puitteita mennä hon. Ja sitten haluan mainita vielä asian, jonka luultavasti tiedätte. Joulukuussa 2009 kaikki ministerimme hyväksyvät yksimielisen julkilausuman, joka oli erinomainen. Kehottaisin, että lukisitte sen. Se koskee tätä asiaa. Sen hyväksyvät kaikki ulkoministerit. Joskus heitä pitäisi ottaa vakavastikin. Joskus he saattavat jopa ilmaista jotakin, jonkin mielipiteen, joka, jossa he ovat vakavissaan. Tätä on seurattava. Ja tämän linjan mukaisesti meidän kaikkien EU-jäsenvaltioiden edustustojen johtajat Palestinassa ovat yksimielisesti julkaiseet äskettäin raportin, joka koskee palestinalaisien asemaa Israelissa. Se hyväksyttiin viime vuonna. Nyt tammikuussa erinomainen Itä-Jerusalemia koskeva raportti, jossa on hyvin paljon hyviä suosituksia jäsenvaltioille. Sitten yksi, joka koski C-alueita, jossa on se johtopäätös, joka on meidän raportissamme ja lausunnossamme, joka on lähellä sitä, mitä edustustojen päälliköt raportissaan totesivat jäsenvaltioista. Ja sitten lopuksi, joka raportti, joka koskee siirto kuntalaisten tekemä väkivalta. He ovat todella väkivaltaisia, he tappavat ihmisiä, he eivät pelkästään tuhoa heidän omaisuuttaan, heidän olivipuitaan, he tappavat ihmisiä, he ovat aseistettuja. He, heitä ei sitten kukaan nimitä terroristeiksi, mutta he ovat aseistautuneita ja he ampuvat ihmisiä. Yksi suositus, jonka me saatamme kuulla, on se, että EU voisi tehdä luettelon väkivaltaisista siirtokuntalaisista ja sanoa, että ei tämä haluta meidän maihimme, koska he ovat terroristeja. Heillä saattaa olla kaksoiskansalaisuus ja saattaa olla mahdollista, että voivat kiertää tämän, mutta minusta tästä voisi olla apua, jos meillä olisi lista näistä nimistä. Se olisi ainakin shokki. Mutta jos EU ei toimi nyt, luopukaa visiosta, että syntyy kahden valtion ratkaisu. Ja voimme sanoa, että nyt on hyvin rauhanomaista Palestiinassa. On ollut pitkään hyvin rauhanomaista, hyvin vähän mitä välikohtauksia verrattuna siihen, mitä siellä kärsitään. Verrattuna siihen nyt on hyvin rauhallista. Ja silti me puhumme turvallisuudesta. Jos me emme toimi nyt, jos me emme anna nytkin mitään toivoa, mitä tapahtuu sinä päivänä, kun tapahtuu Eh, isku väkivalta, rauhanomaista menestystä kohtaan Jerusalemissa. Mitä tapahtui Egyptissä? Mitä tapahtuu, kun ajatellaan kaikkia veliä sisareen arvimaailmassa? Se ei johda pelkästään huutoon ja mielestuksiin, vaan se johtaa hyvin tiukkaan tilanteeseen. Ja se, mitä me nyt saattoimme nähdä viime kuukausina, on sellaista, mikä oli verrattavissa siihen tilanteeseen, joka oli toista intifadaa se voi käynnistyä. Mutta minusta meidän pitäisi tehdä parhaamme. Me voimme tehdä jotakin, herra puheenjohtaja. EU voi tehdä jotakin. Eikä pelkästään korottaa ääntään ja ole, sanoa olevansa järkyttynyt tai hälyttynyt tai huolissaan ja muuttaa kielenkäyttöään, kun Israel jatkuvasti kuitenkin rikkoo kansainvälistä oikeutta. Minusta meidän pitäisi panna toimeen lainsäädäntö. Minä suosittelen, että luette lausuntomme. Se on hyvin lyhyt. Siinä on kaikki älkää tukeko Israelin aseman korottamista ak sopimuksen myötä. Se olisi todella huono viesti koko arabimaailmalle. Thank you. Grazie molte. Eh, la Kiitoksia oikein paljon. Kollega de Kaiser on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. täällä puhuja käytti puheenvuoron. Meitä on vähän, melko vähän paikalla, mutta hän esitti kysymyksen, joka minua kiinnostaa hyvin paljon, kysymyksen väkivallasta. Ensinnäkin äh, väkivallasta, jota siirtokuntalaiset harjoittavat. Se on hyvin tunnettu, sen YKkin raportit ovat tuoneet esiin. Tämä muistutti minua eräästä palestinalaisesta opiskelijasta, joka teki tohtorin väitöskirjaa hän tuli tapaamaan minua toimistoni ja kysyi jotakin, mihin oli vaikea vastata. Hän kysyi minulta, tiesivätkö minun parlamentin kollegani mikä arvo sillä on, että palestinalaisten mielenosoitukset ovat väkivallattomia. Hän kysyi minulta, olemmeko me nimenneet jonkinlaisen hinnan sille, että mielenosoitukset ovat väkivallattomia. Totta kai me annamme tälle jonkinlaisen arvon väkivallattomalle vastarinnalle, annamme arvoa, mutta toisaalta mielestäni Palestiinan tilanne sellaisena kuin se nyt on ja miksi se kehittyy, me emme mielestäni kylliksi anna arvoa sille, että tähän asti palestiinalaiset ovat osoittaneet mieltä rauhanomaisesti. Kuten tässä kollega mainitsi Hakaanin liittyen, kun Margaret puhui Akaasta. Mielestäni meidän täytyy jollakin tavalla ehdottomasti säilyttää tämä väkivallattomuuden tilanne. Uusi sukupolvi äh, Gaasassa saattaa olla sellainen, ei se ymmärrä, miten me saamme samaan aikaan sanoa, että me emme halua väkivaltaa ja samaan aikaan olla hiljaa, emme anna mitään selkeitä merkkejä siitä, että tämä toimintatapa on ainut mahdollinen ja ainut, joka tulee toimimaan. Minä pelkään, että jos me emme anna minkäänlaisia viestejä tai jos viestit ovat sekavia, tämä ei enää tulevaisuudessa tule toimimaan. Tässä halusin Margaret käyttää siis puheenvuoron tämä, tämän mainitun opiskelijan kysymys todellakin herätti minut, ymmärrämmekö me todellisuudessa, mitä tapahtuu ja kuinka tärkeää on se, että tähän asti vastarinta on onnistuttu säilyttämään väkivallattomana ja mihin asti meidän tulee tätä jatkaa. Kollega presidentti Pötering. Arvoisa puhemies Pötterning. Hyvä puheenjohtaja, tehän täällä puhetta johdatte. Haluaisin kiittää Margaret Auter Aukenia hänen eh, esityksestään ja mehän olemme eh, Euroopan parlamenttina ja eh, Euroopan unionin aina kannattaneet ajatusta siitä, että Israel turvallisiin on turvallisten rajojen sisällä ja samoin Palestiina, siis kahden valtion ratkaisu. Ja sanomme, että israelilaisilla on ihmisinä arvonsa, mutta samoin myös palestinalaisilla. Ja nyt olemme sellaisessa tilanteessa, että siirtokuntien laajentamisen kautta, ja Margaret Auken viittasikin tähän, yhtenäisen palestiinalaisen valtion pohja rapautuu jatkuvasti, ellei ole jo täysin tuhottu. Ja tämä on suuri vaara. Ja se on myös Israelin edun vastaista loppujen lopuksi, koska yhä useammin voi lukea, että nuoret palestiinalaiset sanovat, että jos meillä on yhtenäinen, yhteinen valtio, palestiinalaiset ja israeliset asuvat yhdessä valtiossa, niin sitten jonain päivänä palestiinalaiset tulevat olemaan enemmistössä, koska syntyvyys on suurempaa palestiinalaisten keskuudessa. Ja halusin kysyä, oletteko tavanneet palestinasalueelta ihmisiä, jotka sanovat, että jos kahden valtion ratkaisu ei ole mahdollinen, niin sitten menemme kohti yhden valtion ratkaisua ja silloin Israelin Täytyy päättää, tuleeko siitä apartheid hallinto, koska Israel puhuu juutalaisvaltiosta, järjestänkö asia niin kuin aikanaan Etelä-Afrikassa vai tuleeko siitä yhtenäinen valtio. Ja jos meillä on Palestiina valtio, niin silloin me tarvitsemme rauhaa ja ähm, ymmärtämystä Fatahin ja Hamasin välillä ja mikä oli valtuuskunnan näkemys Fatahin ja Hamasin tilanteesta? Kiitoksia. No, ci sono altri interventi qui. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten olkaa hyvä. Yeah. Thank you, Kiitos kollegoille, ennen kaikkea Veronikille. Totta kai olen täysin yhtä meitä kanssa, se on skandaali, että emme tunnusta rauhanomaisia mielenosoituksia. Emme anna enemmän tunnustusta kuin annamme ja hyväksymmepä sen, että niitä, käsite, niitä vastaan käytetään kyynelkaasua tai muut pidätyksiä. Minä olin paikalla viime vuonna, eikä se ollut kovinkaan kaunista. Minua kohdeltiin paremmin, varmasti paremmin kuin monia muita, jotka olivat paikalla. Lisäisin tähän sen, että rauhanomaiset askeleet, miksi YK esitetty vaatimus oli rauhanomainen askel, eikä oli hyvä, että luetaan sitä niin kuin se olisi jotenkin tuhmaa ja nyt aikaa myöten me nyt sitten käytetään tätä kieltä. Viime kädessä viedään kaikki toivo. Jopa minun oma hallitukseni, jopa oma puolueeni on käyttänyt tätä samaa kieltä rauhanomaisin keinoin, niille minä sanon tappaa heidät. Haluan tähän lisätä vielä sen, mitä Hans Gerd sanoi näkymistä. On keskusteltu tästä asiasta. Nyt sanotaan, että Netanjahu nyt puhuu kahdesta valtiosta. Hän on kahden valtion puolesta. Nykytilanteen mukaisesti. Hänestä nyt on se, mitä hän haluaa. Puoliväestöstä, puolet väestöstä aluu vauraasti, vapaudessa ja melko sivistyneesti, ja sitten muutelevat reservaateissa, jotka ovat yhä pienempiä ja pienempiä, eikä hän ole mitään tulevaisuuden näkymiä. Kun me kysymme israelilaisilta, emme siis vakavilta, he ovat yhtä peloissaan kuin mekin. Ja kysymme muilta, he eivät anna mitään vastauksia. He eivät he puhu mitään näkymistä, ja se on pelottavaa. Ikään kuin tämä ei olisi mikään asia, tulevaisuus. Minä todella toivon, että Eurooppa ja maailma ei tule hyväksymään apartheid-valtiota. Minä toivon sitä. Ja se voisi olla moderni, demokraattinen, maallinen valtio. Totta kai voi toivoa sitä. Mutta tämä välivaihe tulee olemaan niin väkivaltainen, se liittyy niin paljon turhautuneisuutta. Nuori sukupolvi Palestiinassa ei ole nyt muita israelilaisia kuin teini-ikäisiä sotilaita, jotka nöyryttävät heidän vanhempiaan. He ovat ne ainoat israelilaiset, joita he ovat nähneet. Ja siinä on sitten resepti terrorismille. On hämmästyttävää, että sitä on niin vähän kuin on. Kun puhumme kirkon edustajien kanssa Palestiinassa ja YK on papulaisavun ihmisten kanssa, he todella pyrkivät kouluttamaan nuorta sukupolvea arvoilla, näkymillä. Se on aika hämmästyttävää, valtaisa työ, jota nuo ryhmät tekevät Palestiinassa. Ja siinä tietysti on toivoa, mutta siitä huolimatta tarvitaan näkymiä, mutta niitä ei ole. Jos me emme tee mitään, Israel ei ajattele lainkaan sitä, mitä pitäisi tehdä. Te mainitsitte tämän sovinnon. Minä kiitän parlamenttia siitä, että se ei ole koskaan hyväksynyt tätä ratkaisua. Tässä vaiheessa koskaan ei tuettu sitä, että ei puhuttaisi Hamasille, koska se ei ole mitenkään järkevä strategia. Mutta voimme nähdä, että joka kerta kun pyritään saamaan aikaan sovintoa, niin siitä seuraa rangaistus. Jälleen kerran. Israel sanoi, että heidän kanssaan ei puhuta. Ja, ja Eurooppa hyväksyy sen. Vaikka me olemme itse puhuneet sovinnon puolesta, ja vaikka me olemme sanoneet, pyytäneet, että Egyptiä ja Jordania järjestävät tällaisia tapaamisia sovinnon aikaansaamiseksi. Ja totta kai ja Palestiinassa on ryhmiä, jotka eivät halua sitä. Meillä on äärisiipi Eh, Hamasissa salafistit ja kaikki tällaiset ryhmät eivät halua sitä. He haluavat eh, yhteenottoa. Ja myös toisella puolella on samanlaisia ryhmittymiä. Ja voi tietysti ajatella Yhdysvaltoja, joka on uhannut eh, lopettaa rahoituksen, jos syntyy sovinto. He lopettivat Unesco-rahoituksen, siellä oli tärkeä äänestys Unescossa, niin kuin muistatte, ja rahoitus loppui. Ja nyt Yhdysvallat <laughs> on sitten tarkkailija samalta tavoin kuin Palestiina oli Unescossa. Tietysti Israel on vielä mukana, koska se haluaa luopua vallastaan Unescossa. Mutta kun rahoitus loppui, se on hirvittävää. Kun Israel pidätti kaikki veroja tulot mitä me sanoimme? Oi, oi, oi, älkää nyt tehkö näin, eikö olisi mukavaa? Joskus me olemme ehkä hiukan tiukempia kielessä, kielenkäytössä, mutta me kuitenkaan teoissa. Näkymät ovat minusta hyvin dramaattisia. Totta kai meillä on paljon tehtävää, siksi minä toistan suositukseni. Ne, nämä neljä raporttia edustustojen päälliköitä, ne eivät ole pitkiä, ne antavat hyvin selvän kuvan tilanteesta. Ennen kaikkea se, joka koske Itä-Jerusalemia. Siinä on hyviä suosituksia siitä, mitä voitaisiin tehdä rauhanomaisesti. Ei, rauha, ei rankaisemalla, rauhanomaisesti tilanteen ratkaisemiseksi, koska näkymä kahdelle valtiolle sekä Palestinassa että Israelissa on ihmisiä, jotka toivovat vielä kahta valtiota, mutta se ei näytä realistiselta. Tai edes yksi valtio. Eivät ole toiveikkaa, ne ole realistisia. Sanotaan, että nyt jo on yksi valtio. Miksi tätä vaihtoehtoa pitäisi hyväksyä? On vaikea löytää toivoa palestinalaisten joukossa. Unrvan ihmiset ovat yhtä pettyneitä kuin pessimistisiä kuin mitä minä kuulostan. He ovat yllättyneet siitä, miten vähän toivoa tulevaisuuteen enää laitetaan. He tekevät parhaansa, vielä yksi asia. Veronik, kun puhut tästä väkivallattomuudesta, sinä muistat, että Nelson Mandela on maailman sankari. Muistatko, miksi hän ei päässyt vankilasta ulos? Siksi, että hän ei sitoutunut irrottautumaan väkivallasta. Siksi hän joutui olemaan Robin Islandin, Islandilla, koska hän ei suostunut hylkäämään väkivaltaa. But we can do something mutta me voimme tehdä jotakin. Bene, grazie. Hyvä, kiitoksia. Menemme sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Ei, emme siirrykään, koska Nicholas Westcott ei ole vielä paikalla, joten pyydän, että odotatte hetken, pidämme pienen tauon. No, E Colleghi, abbiamo, non abbiamo notizie. Hyvät kollegat, me emme ole saaneet mitään tietoa herra Westcottista ja kun emme saa häntä kiinni puhelimitse, me emme oikein tiedä kuinka myöhässä hän tulee olemaan. Siksipä tässä vaiheessa kollegani Kaiser pyysi, että voisiko hän saada kahden minuutin puheenvuoron. Jos se teille sopii, niin kuuntelemme häntä mielellämme. President. Ö... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä pyysin puheenvuoroa, jotta voisin selventää hiukan sitä, mitä olisin halunnut pyytää edustajaltamme. Itse asiassa vuoden ajan Etelä-Sudanin itsenäistymisestä lähtien – tämän vuoden aikana me, Euroopan unioni, me olemme paljon tehneet töitä, antaneet teknistä ja taloudellista apua ja muita tukia. On ollut erittäin suuri keskittyminen Euroopan unionin taholta siis tähän maahan. Ja me tiedämme, että Roa Ashton ja Margaret Masten – ovat tukeneet Afrikan unionin paneelia, jota Mbeki on johtanut. Mutta neuvottelut eivät Etelä- ja Pohjois-Sudanin välillä koskaan ole johtaneet päätökseen ja tämän vuoksi tilanne on kehittynyt hyvin konfliktimaiseksi, jopa sotaa edeltäväksi tilanteeksi. Ja nyt hiljattain tämä on vielä kärjistynyt. Minä en ole Catherine Ashtonin julkilausumia huolima, luke, mukaan lukematta löytänyt paljonkaan jälkiä Euroopan unionin toiminnasta tuossa maassa. En minä sano, ettei näin ole ollut, ettei niitä ole tapahtunut, mutta mitään näkyvyyttä ei ole ollut. Ja me olemme nähneet, että kiinalaiset ovat hyvin näkyviä olleet alueella. He ovat kahdeksan miljardia käyttäneet tuolla alueella. He suunnittelevat uuden putken rakentamista. Heitähän öljy siis kiinnostaa hyvin paljon. Ja minä uskon, että tämä sotatilanne, joka sekoittuu humanitaariseen kriisiin, joka on dramaattinen ja joka sekoittuu öljyongelmaan, minä haluaisin tietää, mitä eurooppalaisia yrityksiä on läsnä tuolla alueella nämä kaikki asiat luovat tästä maasta hyvin suuren ongelman myöskin Euroopalle ja minä toivoisin, että me ja Euroopan unionin edustajat olisivat näkyvämpiä omaan rooliimme liittyen maassa, sillä me olemme nyt jotenkin joutuneet tästä pelistä sivuraiteelle. Tämä on se ongelma, jonka minä halusin tuoda esiin. Ja olen tehnyt vetoomuksen ryhmille täällä, jotta me voisimme, sillä nythän turvallisuusneuvoston uusi päätöslauselma tuli tauon suhteen. Tarkoittaa sitä, että tilanne on melkeinpä sotatila. Meillä on nyt erittäin suuria humanitaarisia ja poliittisia kysymyksiä pelissä ja meidän pitäisi pystyä käsittelemään niitä täysistunnossa toukokuussa, jotta me saisimme seurattua tilannetta. Te tiedätte, että monissa mietinnöissä, tässähän nyt edustaja Salafranka ei ole paikalla, mutta me sanomme usein, että meidän tulee seurata maan siirtymävaihetta ja meidän tulee tukea maata. Ja me emme ole tällaista tukea Etelä-Sudanissa nyt antaneet. Tiedän, että täällä on kollegoita, jotka ovat hyvin kiinnostuneet asiasta. Mutta yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että nyt olisi aika, että annamme enemmän näkyvyyttä näille kysymyksille ja että me pyytäisimme myöskin jonkinlaista selvennystä siitä pyydämme, miksi asia on nyt julkisuudesta hävinnyt. Kiitoksia. Tämä on kyllä äh, kiireellinen äh, kysymys ja yritämme äh, päivittää valiokunnan tietoja tästä asiasta mahdollisimman pian. Seuraavassa tapaamisessamme 15. 14-15 toukokuuta meidän erityislähettiläämme Sudanissa edustaja Rova Marsten on paikalla ja meillä on mahdollisuus keskustella tästä asiasta. Pyydän vielä anteeksi ja kiitän teitä kärsivällisyydestä, mutta kun emme saa yhteyttä herra Westcottiin, niin lykkäämme tämän asian käsittelyn seuraavaan mahdolliseen päivään. Kiitoksia.